Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Istunto on avattu. Ensimmäinen asia esityslistalla ovat neuvoston ja komission julkilausumat monivuotista rahoituskehyksestä 2021-2027 ja omat varat. Aika vastata kansalaisten odotuksiin. Ennen kuin aloitan keskustelun, haluaisin äh, kertoa teille, että meillä on vieläkin tämä uusi järjestelmä, jonka avulla spontaanisti voidaan pyytää sinisen kortin äh, kysymyksiä. Te olette sähköisesti saaneet äh, tiedot, miten tätä järjestelmää käytetään ja säännöt löytyvät teidän pöydältään. Te, jos haluatte puheenvuoron, niin käytätte äänestyskoneenne nappuloita. Tämän sähköisen järjestelmän äh, lisäksi voidaan äh, pyytää puheenvuoron nostamalla sinistä, äh, valkoista paperia tai ilmoittautumalla työntekijöille tai nostamalla sinistä korttia pyytäisin teitä muistamaan tuomaan äänestyskorttinne mukaan, jotta voitte käyttää tätä järjestelmää. Haluaisin vielä huomauttaa, ettei se onnistu, että toimistostanne sähköpostitse pyydätte puheenvuoroa. Se onnistuu ainoastaan henkilökohtaisesti joko tällä sähköisellä järjestelmällä tai suoraan. Jos haluatte siis ylimääräisen puheenvuoron, voitte tehdä sen heti, ei tarvitse odottaa keskustelun loppuun. Nyt sitten nämä äh, julkilausumat neuvoston nimissä. Rouva Tuppurainen. Äh, Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Tuleva monivuotinen rahoituskehys määrittelee EUn politiikkojen rahoituksen aina vuoteen 2027 saakka. Tarkoituksena on saada tasapainoinen rahoituskehys, joka heijattelee sekä uusia prioriteetteja että perinteisiä politiikkoja ja pyrkii yhteisiin eurooppalaisiin tavoitteisiimme. Ei ole niinkään helppoa päästä näihin merkittäviin tavoitteisiin, mutta me teemme kovasti työtä sen eteen. Aikataulukin on haastava, vaikkakin toimii, eli muutos on nyt käynnissä. Puheenjohtajavaltio tekee parhaansa, jotta neuvoston neuvottelut saataisiin päätteeseen vuoden loppuun mennessä. Olen henkilökohtaisesti sitoutunut tähän tavoitteeseen. Tämän päivän täysistuntokeskustelu tarjoaa meille konkreettisen, ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Itse johdan yleisten asiain neuvostoa ja edustan myös neuvostoa kaikissa täysistuntokokouksissa kautemme aikana. Näin voimme käydä äh, ajantasaista keskustelua säännöllisesti hyvän toimielinten välisen yhteistyön hengessä ja Bulgarian kauden lähestyessä olemme valmiita pitämään kiinni siitä käytänteestä, että äh, käymme näkemysten vaihtoa äh, aina silloin, kun monivuotinen rahoituskehys on esityslistalla. Sitten puhemies, muutama sana EUn haasteista ja yhteisistä painopisteistämme. Tuleva MFF on vastaus Euroopan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin, kun lisäämme politiikan alojen osuutta niin saamme parasta mahdollista eurooppalaista lisäarvoa. Perinteisillä politiikoilla on tuettu EU, EUta ja pidetty kiinni esimerkiksi korkeatasoisesta maataloudesta Euroopassa. Voimme nähdä näiden investointien myönteiset tulokset kautta EUn ja ne myös jatkavat lähentymisen etenemistä niin, että saamme kestävää maatalousta. Maaseudun rahoituksella on keskeinen rooli tässä. Yksi keskeisistä haasteista näinä aikoina on ilmastonmuutos. Näemme sen vaikutukset jo ympäristössämme ja vaikutukset vain pahenevat, jos emme ponnisteluja nyt paranna. Nuorison ääni vetoaa meihin, jotta tekisimme enemmän. MFF on keskeinen tässä tarkoitusperässä, koska sillä katetaan äh, myös se kausi, joka johtaa vuoden 2030 tavoitteisiin no, ilmastosta. Jäsenvaltiot näyttävät äh, tukevan tätä 25 prosentin valtavirtaistamistavoitetta, vaikkakin jotkut pitävät tätä enimmäismääränä, jotkut vähimmäismääränä. Äh, siirtymäkausi kohti vähähiilistä taloutta on puheenjohtajavaltion silmissä tavoite, että meidän on rahoitettava äh, oikeudenmukaista siirtymää kohti vähähiilistä taloutta. MFF tukee myös innovointia ja tutkimusta aikoina, jolloin yhteiskunnat kokevat valtavia muutoksia digitaalisen murroksen takia. Euroopan on pysyttävä tutkimuksen huipulla, kehitys- ja innovointityön huipulla. Tuleva MFF on linjattava uusien prioriteettien kanssa yhteensopivaksi. Maahanmuuton hallinta vaatii kattavaa lähestymistapaa. Rahoituksella ja eri otsakkeiden käytöllä on mahdollista vastata paremmin sekä kansainvälisiin että sisäisiin maahanmuuton haasteisiin. Samanaikaisesti odotusten on pohjauduttava todellisuudelle. Yksi suurimmista EUn jäsenvaltioista on jättämässä unionin. Olen konsultoinut kaikkia jäsenvaltioiden ministereitä ja tässä yhteydessä monet ovat ilmaisseet tarpeen sille, että EU-budjetti heijastelee tätä uutta todellisuutta. Puheenjohtajavaltion on otettava tämä seikka huomioon. Omien varojen suhteen niiden on tarjottava oikeudenmukainen avoin järjestely tulevassa MFFssä ja on myös rajoitettava hallinnollista taakkaa jäsenvaltioissa puheenjohtajavaltion näkökulmasta, kun ajatellaan uusia omia varoja, Esimerkiksi muoviveroehdotus näyttää saavan laajaa tukea suurimmalta osalta jäsenvaltioista. Kun ajatellaan uusia omia varoja, niin meidän on pidettävä mielessä, että myös tässä asiassa tarvitaan kaikkien jäsenvaltioiden välinen konsensus. Arvoisat jäsenet, Eurooppalaisten arvojen puolustaminen lähtee siitä, että kunnioitamme oikeusvaltion periaatteita unionin sisällä ja kaikissa jäsenvaltioissa. Oikeusvaltion periaatteet eivät ole mikään poliittinen julistus, vaan juridinen normi. Artikla 2 sopimuksessa ei huolehdi omasta täytäntöönpanostaan ja tämän tulee heijastua myös poliittiseen työhömme. Oikeusvaltion periaatteet ovat keskeisiä tulevassa MFFssä, koska mukana on myös ehdotus siitä, että unionin budjettia suojataan oikeusvaltion väärinkäytöltä. Tämä sääntö pätee kaikkiin jäsenvaltioihin ja kaikkiin EUn varoihin, aivan niin kuin oikeusvaltion periaatteet sinällään. Oikeusvaltio ja demokratia ovat eurooppalaisen vapauden perustana, myös vaurauden ja turvallisuuden perustana. Oikeusvaltion kunnioittaminen liittyy aivan ilmiselvästi EUn hyvään toimintaan ja legitiimiyteen. Yksi eh, puheenjohtajavaltion prioriteeteista on varmistaa, että oikeusvaltion periaatteita suojataan ja vahvistetaan sen yhteyttä budjettiin johtajien ohjeistuksen mukaisesti jatkamme työtämme tässä hyvin tärkeässä aiheessa. Olen vakuuttunut, että me voimme luoda oikeudellisesti järkevän, oikeudenmukaisen välineen komission ehdotusten pohjalta. Arvoisat jäsenet, olen tietoinen niistä huolista, joita teillä on aikatauluun liittyen. Toistaiseksi puheenjohtajavaltion työneuvostossa on keskittynyt siihen, että kuuntelemme jäsenvaltioita ja niiden painopisteitä. Nyt meille tarjoutuu mahdollisuus sille, että äh, johtajat antavat puheenjohtajavaltiolle suoraa ohjeistusta. Puheenjohtajavaltio valmistelee tähän tarkoitukseen asiakirjan, äh, jonka pohjalta käydään sitten äh, syvällistä keskustelua lokakuun huippukokouksessa. Luonnollisesti tämä riippuu valtuuskuntien reaktioista ja ennen kaikkea siitä, miten puheenjohtaja Tusk haluaa keskustelua käytävän. Johtajien ohjeistuksen pohjalta me valmistelemme sitten eh, sellaisen neuvottelulaatikon, jossa ovat numerot mukana, ja tämä on tarkoitus saada ennen vuoden loppua valmiiksi, jotta sitten, eh, jossa huomioidaan kesäkuun eh, johtajien sitoumukset. Puheenjohtajavaltio on täysin sitoutunut pitämään kiinni tästä, tästä aikataulusta ja haluamme saada MFF-neuvotteluiden viime vaiheet valmiiksi. On myös tärkeää, että teemme yhteistyötä teidän kanssanne aiempien puheenjohtajavaltioiden lailla ja saamme edistystä aikaiseksi myös alakohtaisesti niin, että saisimme aikaiseksi yhteisymmärryksen. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitos ja mieluusti kuulen tämän jälkeen keskustelua. Paljon kiitoksia Rova Tuppurainen, niin kun olen komission jäsen Haanille puheenvuoron. En huomannut, herra Rivier on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Kyllä, vetoan työjärjestykseen tämän keskustelun keskellä. Olen huolissani tietyistä tapahtumista, jotka tapahtuivat eilen kun Cardiforum valtuuskunnan vaaleja käytiin. Kirpakas on ID-ryhmän jäsen ja hänet nimettiin 17. heinäkuuta tähän valtuuskuntaan, Cariforum valtuuskuntaan. Hän on valtuuskunnan varsinainen jäsen heinäkuusta lähtien ja olemme nyt saaneet parlamentin hallinnolta tiedon, että hän ei voi Eh, ollakaan tässä tehtävässä, koska hän ei olisikaan Kariforum valtuuskunnan varsinainen jäsen. Meillä on Dontin säännöt, vaikkakaan sitä ei kunnioiteta, mutta mikään ei saisi estää sitä, etteikö hän olisi tässä tehtävässä. Nämä tiedot ovat huolestuttavia on jonkinlainen suojavyöhyke, jolla meidät eristetään. Tässä ei kunnioiteta sitä päätöstä, joka on tehty täysistunnossa, ja tässä halutaan systemaattisesti jättää ID-ryhmän jäsenet ulkopuolelle. Onko tämä sitten virhe? Jos näin on, niin toivon, että tilanne korjataan. On hyvin tärkeää, että edustaja Kirpankas, joka on yksi harvoista merentakaisten alueiden edustajista Ranskasta, täällä saa tämän paikan. Kiitos. Kiitoksia, hyvä kollega. Kollega Mariani, samasta aiheestako? No, Sitten odottakaa hetki. Eh, anteeksi nyt vain. Kollega Rivierille halusin sanoa, että eh, valiokunnat eivät valitse syyttä, on sopimus ryhmien kesken, mutta tätä ei ole kirjattu työjärjestykseen ja ryhmät päättävät ja siinä poliittiset sillä asioilla on myös merkitystä. Tämä ensimmäinen asia, jonka mainitsitte, jokainen saa asettautua ehdolle, joka on varsinainen jäsen ja Tulemme tutkimaan tämän asan, osian teidän puheenvuorosta. Tässä oli kaksi asiaa. Ensimmäisen asian tulen selvittämään, koska se on käsitelty työjärjestyksessä. Jos hän on varsinainen jäsen, niin sitten hänen pitää päästä asettautumaan ehdolla. Sitten valitaanko hänet, niin se on täysin toinen asia. Sitten herra Mariani. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Halusin käyttää Äh, puheenvuoron tästä Dontin säännöstä. Se, mitä viime viikolla tapahtui ulkoasiainvaliokunnassa, on aika lailla yllättävää. Ulkoasiainvaliokunta äh, myönsi 13 äh, mietintöä. Nämä eivät ole yhdentekeviä, koska kyse on naapuruussopimuksista tai sitten liittymistä valmistelevista mietinnöistä. Nämä mietinnöt jaettiin kolmen ryhmän kesken. ECR, GUE ja ID-ryhmä jäivät täysin ulkopuolelle. Meille sanotaan, että nämä mietinnöt eivät ole mukana Dontin laskelmissa. Eli kyllä joskus pitäisi tietää, milloin tätä sääntöä noudatetaan ja milloin ei. Ja jälleen kerran tämä on täyttä syrjintää. 13 mietinnöstä ainakin jossain määrin olisi voitu suhteellisuutta kunnioittaa. Äh, Paljon kiitoksia, kollega Mariani. Tässä minu, äh, tässäkin minun vastaukseni äh, liittyy herra Rivierin kysymyksen toiseen osaan nämä asiat on vain hyvin yleisellä tasolla äh, käsitelty työjärjestyksessä, että pitäisi äh, tasapainoisesti toimia. Äh, lopulta sitten asioista päätetään valiokunnassa. Minä en nyt ensinäkemältä näe, että asiaan pitäisi puuttua. Teidän ryhmänne voi tietenkin kääntyä puhemiehen puoleen. Nyt komission jäsen Hahn, joka puhuu komission puolesta. Hyvä ministeri, puhemies, Haluan kiittää tilaisuudesta reagoida Euroopan parlamentin päätöslausuma, joka koskee seuraavaa EUn pitkän tähtäyksen budjettia. On tärkeää käsitellä tätä asiaa, jolla on strategista merkitystä, koska se tulee muovaamaan Euroopan tulevaisuutta seuraavan vuosikymmenen aikana. Tunnustamme myöskin sen, intensiivisen niin työtä parlamentti on tehnyt asiassa ennen kaikkea yhteisesittelijät ja neuvottelujoukkue, jonka budjettivaliokunta nimitti Overvelter, Marques Hayer, herra Olbricht, herra Fernandes ja herra Andresen jotta viedään eteenpäin tätä poliittista päätöslausemaa. Neuvosto tulee käsittelemään ensi viikolla seuraava monivuotista rahoituskehystä ja voin vain rohkaista johtajia ja neuvoston puheenjohtajaa ottamaan huomioon parlamentin kannat asianmukaisesti. Väliaikainen kertomus, jonka parlamentti hyväksyi viime vuoden marraskuussa, oli substantiaalinen panos neuvotteluihin, joita käydään seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuotta myöhemmin. Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, joka pidettiin tokokuussa, on olennaista, että ei jää mitään epäselvyyttä siitä, että mikä on parlamentin kanta. Siksi minä hyvänä sitä, että tämä päätösasema vahvistaa jo niitä kantoja, jotka ilmaistiin vuonna 2018. Otan huomioon myös uudet elementit, joita on tässä päätösasemassa. Tartun niihin hetken kuluttua, mutta ennen kuin teen näin, haluan muistuttaa parlamentin eh, komission mielipiteen ylärajasta. Tämä on yksi kysymyksistä, joka ohjaa pitkälti neuvotteluja Parlamentti haluaisi asettaa seuraavan EUn pitkätätöksen budjettiin 1,3 prosentin tasolle EU 27 valtion BKTLstä. Ajattelen monia jäsenvaltioita. Toistuvasti on esitetty, että tämä rajoitettiin, rajoitettaisiin kuitenkin 1 prosenttiin 27 jäsenvaltion BKTLstä. Huomaatte, että tässä on eroja. Kaikkien instituutioiden tulee olla rakentavia ja pyrkiä etsimään kompromissia. Viime kädessä täytyy syntyä sopimus seuraavasta EUn pitkän tähtäyksen budjetista ja mitä pikemmin, sen parempi. Kehotamme etenemään neuvotteluissa pikaisesti ja lähtemään irti niistä kannoista, joissa ollaan nyt. On se saatava paremmin työtä poliittisiin prioriteetteihin. Tämä edellyttää sellaista budjettia, joka keskittyy erityisesti EU-lisäarvoon ja antaa lisää rahoitusta sellaisille ohjelmille, jotka osaltaan edistävät ilmatoimintaa, tarvittavat digitaaliseen turvallisuuteen, tutkimuskehitykseen, rajoinhallintaan ja niin edelleen. Emme kuitenkaan voi unohtaa todellisuutta. Unioni menettää hyvin tärkeän maksajan budjettiin, joten Maltilliset säästöt suurimmilla alueilla, kuten aluepolitiikka, yhteinen maatalouspolitiikka, ovat väistämättömiä. Näiden kahden asian valossa, joita komissio on esittänyt seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen, jossa ylälaju olisi 1,114 prosenttia EUn 27 valtion BKTLstä, on tasapainoinen ja realistinen esitys. Olisi vakuutunut siitä, että se olisi reilu lopputulos kaikkien kannalta. Sen lisäksi, että edistetään useimpia parlamentin kantoja, jotka ilmaisi viime vuonna, tämä poliittinen päätösosma asettaa myöskin erinäisiä muita uusia elementtejä. Haluaisin tarttua kohtaan, joka koskee valintopuheenjohtajan poliittisten suuntaviivojen rahoitusta. Ei voida tietenkään puuttua seuraavan kollegion esityksiin, mutta ajattelen olemassa käynnissä neuvotteluja ja vaaleja toukokuussa on olemassa vakaa pohja näille prioriteeteille. Se, että pyritään samaan aikaan lähestymistä ja kilpailukykyä euron alueella budjetin kautta on hyvin tärkeä asia. Oikeusvaltio olennaisena osana seuraavaa pitkän budjettia on myös sitä 100 20 miljardia euroa äh, ulkoisiin toimiin ja läheisen kumppanuuteen Afrikan kanssa. Ja se, että vahvistetaan Euroopan puolustusrahastoa 24-kertaisella korotuksella verrattuna nykyiseen äh, valmistelevan toimien rahoitukseen, joka merkitsee 590 miljardista 13 miljardin euron uudet alueet, joista on tärkeää jatkaa neuvotteluja pikaisesti ja päättäväisesti. Se, että on mahdollisuus, tämä tai mahdollisuus muuttaa poliittisuun toivot, jotka valittopuheenjohtaja esitti toimiksi ja ot, sijoittaa ne sopimuksen puitteissa, joka koskee tulevaa rahoituskehystä. On tärkeää että saadaan uudet ohjelmat käynnistymään. Tämä on kaikkien alueiden, tutkijoiden ja pienten yritysten, viljelijöiden ja nuorten ihmisten etujen mukaista. Nyt haluaisin puhua ilmastonmuutoksesta ja Euroopan parlamentin vetomuksesta sille, että asetetaan kunnianhimoisempia kvantitatiivisia tavoitteita tällä alueella. Komissio on sitoutunut saman aikaan tuloksia Pariisin pohjalta niin, että unioni johtaisi esimerkillään maailmanlaajuisesti. Siksi olemme asettaneet korkeita tavoitteita ja olemme omistaneet 25 prosenttia seuraavasta pitkän työksen budjetista noin 320 miljardia euroa sellaisiin hankkeisiin, jotka osaltaan edistävät ympäristötoimia. Tämä on uskottava tavoite. 25 prosentin tavoite perustuu meidän kokemuksiimme ja arvioihin, jotka ovat lähteneet liikkeelle ruohonjuuritasolta ylöspäin, joiden voidaan katsoa, jossa on katsottu sitä, miten jokainen ohjelma itsessään osaltaan voi edistää ilmastotoimia. Jotkin ohjelmat vaikuttavat tuommoisesti ilmastotoimiin, jotkin joista ehdotetaan eh, lisää vahvistamista, kuten sisämarkkinat, Erasmus, Luova Eurooppa tai Verkkojen Eurooppa, eivät. Mikä tavoite, joka on korkeammin 25 prosenttia, vaatisi hyvin vaikeita valintoja? Voitaisiin lisätä esimerkiksi ilmastotavoitteita niissä ohjelmissa, jotka jo osaltaan edistävät ilmastotoimia. Käytännössä se meitä sitä tarvittaisiin suurempia tavoitteita yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa, aluekehitysrahastossa ja kohesiorahastossa ajatellen sitä kriittistä massaa, joka budjetissa on. Tai voitaisiin äh, vähentää budjetin osuutta, joka on osoitettu sellaisiin ohjelmiin, jotka osaltaan eivät taas edistä ilmastotavoitteita. Tämä vaikuttaisi sosiaalirahastoon erityisesti ja, ja, tai muihin uusiin tai projekteihin, kuten tai sellaisiin olemassa projekteihin, joita on olemassa niin kuin Erasmus ja rahat, rajoitutoimet. Tunnustan parlamentin aikomuksen käyttää oikeuksiaan täysin en, ja ja huomaan, että on olemassa tiettyä malttamattomuutta, jota jotkin jäsenvaltiot ovat ilmaisseet puolitoista vuotta komission esityksen jälkeen neuvosto vielä ei ole sopinut omasta kannastaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Voitte luottaa siihen, että komissio haluaa edistää vuoropuhelua ja antaa sekä parlamentille että komissiolle teknistä tietoa, jolla tuetaan avoimuutta ja rakentavaa yhteistyötä. Lopuksi päätösohjelmassa pyydetään komissiota esittelemään varasuunnitelma vuoden 2020 alkuun mennessä, jotta saadaan jatkuvuutta siihen asti, kunnes seuraavasta pitkän tähtäyksen budjetista on sovittu. Tuleva komissio on, on velvollinen vastaamaan tähän, mutta ajattelen 312 artiklaa eh, perustamisopimuksessa. Siinä on asianmukainen eh, perus puite, oikeudellinen puite sille, mitä tapahtuu, jos sopimuksen ei päästä. Kaikki lisätoimet, niiden osalta voidaan sanoa, että tällä hetkellä meidän kuitenkin täytyy pyrkiä siihen, että saamme ajoissa uuden sopimuksen seuraavasta monenvuotisesta rahoituskehyksestä ja sektorikohtaisista toim- asetuksista. Haluan kiittää tätä taloa jatkuvasta vakaasta tuesta omien varojen järjestelmälle, joustavuuden säilyttämiselle monenvuotisessa rahoituskehyksessä ja sille, että otetaan käyttöön mekanismi, joka tähtää siihen, että suojellaan Euroopan budjettia siinä tapauksessa, että syntyy yleisiä vajeita, jotka liittyvät oikeusvaltioon. Olen yhtä mieltä parlamentin kanssa siitä, että on oikea hetki päättää, että vastata kansalaisten odotuksiin. Meillä kaikilla on kollektiivinen vastuus sopia seuraavasta pitkän tähtäyksen budjetista ajoissa niin, että seuraavan ohjelmien sukupolvi saadaan käyntiin ensimmäinen tammikuuta 2021. Kiitos. Paljon kiitoksia komissaari Hahn. Ja nyt kollegoiden puheenvuorot. Ensin kollega Olbricht, puolitoista minuuttia. Panie przewodniczący, pani minister, panie komisarzu. Kiitoksia puhemies, hyvä ministeri, arvoisa komissaari. Äh, meillä ei enää ole aikaa yl- yliopistot, yritykset, kansalaiset odottavat tietoja, mitä budjetille tapahtuu 2020. Onko budjetti eikö ole budjettia, milloin tehdään päätös, miltä päätös näyttää. Täytyy muistuttaa siitä, että komissio julkaisi yleisen ehdotuksen toukokuussa 2018. Puolitoista vuotta on kulunut. Parlamentti reagoi hyvin nopeasti ja yritti muokata tätä ehdotusta vaikka menettely ei sitä parlamentilta vaadi tässä vaiheessa, mutta me kannoimme vastuumme ja kerroimme kantamme syyskuussa. Se oli realistinen kanta me otimme kaikki tiedot komission tekstistä, emme keksineet mitään, emme keksineet uusia prioriteetteja, sanoimme ainoastaan, että horisontti 2020 on varustettava tulevaisuutta varten ja on vahvistettava Erasmusta. Tämä oli meidän poliittinen kantamme. Me lähdemme siitä, että niin kutsuttu perinteinen politiikka ei voi vain mekaanisesti hoitaa tällaisia asioita. Meidän on katsottava, mitkä ovat Brexitin kustannukset. Nyt kuitenkin parlamentti on sanomassa, että aika loppuu. Ei riitä, että että meillä on vain mukavia kokouksia tiedonvaihtoa varten. Yhteistyö on hieno sana, mutta se on nyt täytettävä merkityksellä niin, että päästään lopulta yhteisymmärrykseen. Kiitoksia kollega Olbricht ja seuraavaksi kollega Markes kolme minuuttia. Puhemies. Ministeri Tuppurainen, komission jäsen Haan. Tämän päätöslauselman otsakkeessa sanotaan, että on aika vastata kansalaisten odotuksiin. Tästä syystä me olemme täällä keskustelemassa. Meidän on tarjottava rahoitusta, jotta voimme pitää kiinni niistä poliittisista sitoumuksista, joita unioni on antanut. Tällä päätöslauselmalla parlamentti toistaa oman kantansa marraskuulta 2018, mutta uudella legitiimiydellä. Meillä on neuvottelumandaatti, joka pohjautuu toukokuun 2019 vaalitulokselle. Tuleva monivuotinen rahoituskehys on tehtävä niin, että se muodostaa 1,3 prosenttia EUn BKTLstä. Vain tällainen määrä on riittävä, jotta voimme toteuttaa kohesiopolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa sellaisena kuin olemme niitä aina toteuttaneet ja voimme myös investoida maahanmuuttoon, ulkorajojen suojaan, puolustuspolitiikkaan, investointeihin, sosiaalisen, sosiaalisten oikeuksien pilariin – ja niin edelleen. Me tuemme sitä periaatetta, että ilmastopolitiikan integrointi kaikkiin politiikkoihin tulisi toteuttaa. Oikeudenmukainen siirtymä vähähiilisen talouteen pohjautuen sosiaalisen oikeudenmukaisen korkeimpiin standardeihin on toteutettava niin, että ketään ei jätetä jälkeen. Me haluamme uuden mekanismin, jolla suojellaan EU-budjettia aina silloin, kun oikeusvaltion periaatteita ei kunnioiteta. Me olemme tyytyväisiä nähdessämme ne poliittiset sitoumukset, joita komission puheenjohtaja von der Leyen on tehnyt näiden lisäaloitteiden suhteen, mutta toistamme sen, että jos on uusia lisäyksiä, niin sitten tarvitaan uutta rahaa. Meidän on perehdyttävä myös tähän vihreään kehityssuunnitelmaan. Sehän on hyvä asia, jos katsotaan niitä sitoumuksia, joita äh, von der Leyen on esittänyt. Meidän on tehtävä lainsäädäntömenettelystä menettelystä sellainen, että var, varmistamme uudet omat varat. Meillä on nyt mahdollisuus uudistaa unionin rahoitusta, linjata se yhteensopivaksi poliittisten prioriteettien kanssa. Parlamentti on valmis, olemme valmiita käynnistämään neuvottelut budjetista kaudelle 2021-2027 ja myös omista varoista nyt on aika neuvotella myös parlamentin kanssa budjetista ja myös äh, alakohtaisesta lainsäädännöstä, jolla luodaan EUn tulevat ohjelmat. Ja tämän lisäksi meillä on myös oikeusvaltio mekanismiehdotus. Me tarvitsemme vankan sopimuksen viivytyksittä niin, että ei synny mitään ajallista aukokohtaa tämän MFFn ja tulevan monivuotisen rahoituskehyksen välille, niin että voimme todella vastata kansalaisten odotuksiin. Kiitoksia kollega Marques. Ja nyt kollega Haje kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Ministeri, hyvät kollegat me seuraamme tarkkaavaisesti tulevan huippukokouksen keskusteluja. Parlamentti on jo odottaa tätä kovasti. Me olemme komissiosta kuulleet ehdotukset jo aikaa sitten. Parlamentti ryhtyi välittömästi töihin ja ilmaisi kantansa ja painopisteensä. Tämän jälkeen olemme odottaneet, että neuvosto pääsisi eteenpäin ja saisi päätöksiä aikaan. Kello käy. Nyt täytyy vaihtaa suuremmalle vaihteelle neuvotteluissa. On jo aika ottaa parlamentti huomioon. Parlamentin kanta on selvä. Me vahvistamme prioriteetit jälleen kerran. Tarvitsemme yhteistä maatalouspolitiikkaa, kohesiota, Erasmuksen ja ja EU 2020 ohjelman vahvistamista ja oikeusvaltiomekanismin käyttöönottia. Tulevan puitteen on vahvistettava myös ilmastonmuutoksen haasteisiin ja säilytettävä luonnon monimuotoisuus. Näissä kysymyksissä Ursula von der Leyenin sitoumukset Eh, vihreästä kehitysohjelmasta ja hiiliverosta on rohkaiseva ehdotus. Nämä aloitteet, jotka ovat tervetulleita, täytyy toteuttaa niin, että saadaan lisärahoitusta nyt jo hyökätään parlamentin vastuuttomuutta vastaan, kuulemma haluamme aina vain lisää menoja, mutta pitää puhua konkreettisesti. Jos on lisää aloitteita, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että muihin ohjelmiin on tehtävä leikkauksia eh, niin, että julkinen politiikka on te- tehottomampaa. Ei pidä antaa eh, lisää puhtia euroskeptikoille. 70-luvun ohjelmat on nyt päivitettävä tähän päivään. Meidän on toimittava niin, että saamme vastinetta rahalle. Kansallinen lähestymistapa ei riitä. Meidän tulisi nimenomaan kannustaa eurooppalaisen lisäarvoon. Tässä aiheessa on kiireesti päästävä eteenpäin. Se on parlamentille prioriteetti. Me emme anna suostumustamme ilman uusia omia varoja. Arvoisa ministeri, te tiedätte, että nyt pallo on teidän peli kenttäpuoliskollanne. Me odotamme teidän toimianne, jotta voimme nyt aloittaa keskustelun kansalaisten hyväksi. Paljon kiitoksia kollega Haje. Ja seuraavaksi kollega Andressen kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Ilmastokriisi, sosiaalinen jakautuminen ja digitaalistuminen, kaikki kolme suurta tulevaisuuden aihetta ovat sellaisia, että niitä ei voida enää ratkaista kansallisesti. Tähän tarvitaan voimakasta Euroopan unionia ja me vihreät haluamme voimakasta Euroopan unionia, haluamme EUn, joka on valmis antamaan kaikille ihmisille tulevaisuuden ja on 20 vuodessa ilmastoneutraali. Tätä, tämä edellyttää voimakkaita investointeja ja rahoituspuitteet tarjoavat meille siihen nyt tärkeän tilaisuuden. Siksi heti alussa on jo todettava selvästi Saksan liittohallituksen ja monien muiden jäsenvaltioiden kanta vahingoittaa Eurooppaa. On populistista vain puhua yhden prosentin budjetin puolesta ja pienen budjetin puolesta. Saksan liittohallitus ja monet muut toimivat Eurooppa vastaisesti. Juuri liittokansleri Merkel ja valtiovarainministeri Olaf Scholz, me odotamme heiltä, että he toimivat voimakkaan Euroopan puolesta rohkeasti, eivätkä vain jarruta. Me emme ymmärrä tällaisia kantoja, jotka heijastelevat populistisia mielipiteitä. Se, joka leikkaa eu budjettia, hyväksyy sen, että sosiaalinen jakautuminen kärjistyy maanosassamme, ja joka leikkaa budjettia, käyttää vähemmän rahaa tutkimukseen, nopean internettiin ja Erasmus-ohjelmaan. Edelleenkin suurin osa EUn budjetista käytetään il- maataloustukiin, jotka vahingoittavat ilmastoa. Tämä on muutettava. Sen sijaan, että on massoittaista eläinten äh, tuotantoa, me haluamme asian lajille, lajien ominaisuuksia kunnioittavaa maataloudellista toimintaa ja tontantoa. Se sosiaalinen toiminta ja kunnolliset investoinnit kuovat tärkeä asia meille. Ja meille vihreille suurimpia skandaaleja Euroopan unionissa on se, että yli 120 miljoonaa ihmistä meidän maanosassamme elää köyhyydessä. Me emme voi hyväksyä sitä ja siksi meidän Euroopan unionilla täytyy tehdä enemmän, jotta torjutaan köyhyyttä. Siksi meille on erityinen ilo se, että meidän onnistui neuvotteluissa neuvotteluryhmässä, joka parlamentissa käsittelee tätä rahoituskehystä saada aikaan yksimielisyyttä. Se, että me täällä parlamentissa olemme yksimielisiä suurissa kysymyksissä, että olemme valmiita toimimaan ja että me yhdessä kovissa neuvotteluissa. Haluamme käynnistää neuvottelut, jotka tulevat vain kovat neuvoston kanssa, koska kysymys on meidän tulevaisuudestamme, kaikkien ihmisten tulevaisuudesta Euroopan unionissa. Kiitoksia kollega Andresen. Nyt äh, kollega Tanni kaksi minuuttia. Kiitos äh, puhemies. Äh, nyt on kulunut jo monta kuukautta Äh, siitä, tai olemme jo monta kuukautta keskustelleet täällä ja budjettivaliokunnassa monivuotisista rahoituspuitteista, mutta edistys on varsin vähäistä ja tänään huolimatta Suomen puheenjohtajavaltion sitoumuksesta päästä sopimukseen vuoden loppuun mennessä horisontissa ei äh, tällaista sopimusta näy. Tämä minun mielestäni johtuu siitä, että rahoituspuitteita ei nähdä pragmaattisesti ja koska tämän parlamentin enemmistöllä on täysin utopistinen lähestymistapa tähän, näihin rahoituspuitteisiin. Pyydetään paljon enemmän määrärahoja, 200 miljardia enemmän, jotta voidaan rahoittaa joitakin ohjelmia, joitakin uusia prioriteetteja. Mutta minun mielestäni, jotta päästäisiin sopimukseen, on tarpeen olla pragmaattisia ja esittää kysymys itselleen. Jos joka kerta, kun neuvottelemme monivuotisista rahoituspuitteista, pyydämme lisää määrärahoja jäsenvaltioita, investoijat eivät niitä halua antaa, niin kyllä siihen on syynsä. Jos se investoi investointikohde on hyvä, niin silloin sijoittajat mielellään antavat lisää määrärahoja. Jos lisää määrärahoja haluta antaa, niin syy on selvä. He eivät pidä näitä ohjelmia tehokkaina, jotta ne edistäisivät näitä tavoitteita. Ja erityisesti minua huolestuttaa se, että seuraavassa rahoituspuitteissa on joka puolella ehdollisuutta. Ehdollisuus tekee tästä välineestä epä epädemokraattisen ja Mm, päätökset määrärahojen käytöstä ovat sitten jonkun Brysseläisen byrokraatin käsissä. Me, omat varat. Omat varat ovat uusia epälegitiimejä veroja, joita Bryssel haluaisi asettaa kansalaisille. Tämä ei ole oikea lähestymistapa ja tässä asiassa emme tule koskaan löytämään yhteisymmärrystä, jotta tämä väline todella olisi kansalaisten edun mukaista eikä poliittisen kiristyksen väline. Kiitoksia kollega Zanni. Sitten kollega Zille puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Me puhumme päätösasemasta, joka on hyvin myönteinen. Me puhumme siis siitä, mitä kansalaiset meiltä odottavat – mutta se, mitä odotetaan, on hyvin vaihtelevaa. Joissakin maissa ajatellaan, että budjetin pitäisi olla korkeampi, joissakin maissa taas, että sen pitäisi olla pienempi. Komission ehdotus esitettiin ja kun se esitettiin, me olimme hiukan pettyneitä kohesiomaissa siksi, että Brexit vaikutti menoihin paljon huomattavasti pienemmän, huomattavasti pienemmän tavalla kuin se, mitä me saatoimme saavuttaa kohesion kautta. On puhuttu paljon Brexitistä, mutta ei Brexit ole todellinen syy. Maatalous, välittömät maksut, jos ajatellaanpa esimerkiksi tilannetta, jossa lannoitteet maksavat aivan yhtä paljon kaikissa jäsenvaltioissa. Von der Leyen puhui erilaisista aloitteista, mitä täytyy ymmärtää nyt sitten se, onko kysymys uudesta rahasta, jotta tulee tähän komission ehdotukseen vai onko nyt niin, että pienennetään menoja? Ja sitten lopuksi tutkimus ja tiede. Mihin rahat menevät, missä tulee tapahtumaan kehitystä ja missä tehdään leikkauksia. Tämä pitää ymmärtää. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Zile. Nyt kollega Papadimulis puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies Minun poliittinen ryhmäni katsoo, että komission ehdotukset ovat riittämättömiä uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, emmekä voi niitä hyväksyä. Leikkauksia on tehty tässä hyvin vaatimattomassa komission ehdotuksessakin. Neuvosto on ryhtynyt leikkaamaan vielä tätäkin ehdotusta. Neuvosto on sitten viivytellyt puolitoista vuotta eikä edistystä ole saatu aikaan. Parlamentti sen sijaan on todellakin kantanut vastuunsa ja tehnyt työnsä asianmukaisesti. Komission ehdotusta ei voida hyväksyä. Se on riittämätön ja neuvoston asenne, niin ikään sitä me emme voi hyväksyä. Me haluamme edistyksellisempää, ja kunnianhimoisempaa budjettia ilmastokriisin takia, sosiaalisten asioiden takia, sen takia, että säästöbudjeteista täytyy jo siirtyä mm, kestävään kehitykseen. No sitten kun ajatellaan rahan sisäistä jakoa, sitä mihin raha todella menee, niin tämä on epäloogista ja epäoikeudenmukaista komission sen Han on tämän periaatteena hyväksynyt. 20 kertaa enemmän puolustukseen ja muualla sitten leikataan esimerkiksi yhteisestä maatalouspolitiikasta ja kohesiosta. Rahaa ei löydy tarpeellisiin tavoitteisiin, jotta pääsisimme todella niihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joita olemme määritelleet itsellemme. Kiitoksia kollega Papadimoulis ja seuraavaksi kollega Tais, yksi minuutti. President puhemies. EU-sopimus eh, e eh, kieltää sen, että EU-budjettia käytetään puolustusmenoihin. Kuitenkin näissä monivuotisissa rahoituspuitteissa 27 miljardia euroa on annettu puolustukseen, 22-kertainen eh, korotus Euroopan puolustusrahastolle. Tämän eh, budjetin ulkopuolella jäsenvaltiot maksavat EUn raha, eh, rauhan välineeseen ja EUn puolustusvirastolle on aivan selvää, että näyttää siltä, että EU haluaa rakentaa EUn armeijaa. Yhdistynyt kuningaskunta ei halua, että eh, sillä olisi mitään tekemistä EUn armeijan kanssa. Ja tämä on yksi niistä monista hyödyistä, jonka saamme, kun lähdemme Euroopan unionista. Eh, kun jäsenvaltiot näyttävät löytävän rahaa näihin puolustusmenoihin, vain 6 prosenttia eh, täyttävät NATO-vaatimuksensa käyttää 2 prosenttia BKTstä jos Saksa ja muut maat eivät täytä NATO-vaatimuksia, miksi ne odottavat, että NATO auttaa niitä, kun ne sitä tarvitsevat? Kiitoksia kollega Thais. Seuraavaksi kollega Fernandes, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Euroopan parlamentti on yhtenäinen. Me odottelemme, että neuvosto, jälleen kerran odottelemme, että neuvosto pääsisi eteenpäin se etenee etänä vauhtia. Neuvoston puheenjohtaja ei nyt kuuntele parlamentin kantaa. Jälleen kerran näin käy. Ja sen pohjalta, mitä olemme kuulleet, näemme, että kansalaisia unionissa ei kunnioiteta. Me haluamme säilyttää kohesiopolitiikan, me haluamme säilyttää maatalouspolitiikan, kalastuspolitiikan ja niin edelleen. Ja samanaikaisesti vahvistaa tutkimusta, innovointia, ilmastotyötä, tukea nuorille, Erasmus Plus-ohjelmaa. Nämä ovat niitä painopisteitä, joita, joita neuvostokin väittää pitävänsä painopisteinä. 1,3 prosenttia PKTLstä ei ole mikään valtava summa. Tämän lisäksi me sovimme monivuotista rahoituskehyksestä vain hyväksymme sen vain, jos pääsemme kattavaan sopimukseen uusista omista varoista. Niissä tarvitaan avoimuutta, yksinkertaistamista ja tulisi myös perehtyä näihin kansallisiin korjauskertoimiin. Me emme halua uutta taakkaa kansalaisille. Yksi miljardi on kuulemma komission mukaan menetetty veronkierro ja verovilpin takia. Me haluamme sellaisen budjetin, en nyt puhu ihan kunnianhimoisesta, mutta sellaisen budjetin, jota kansalaiset vaativat. Kansalaiset eh, tätä vaativat, mutta neuvosto eh, sen meiltä kieltää. Komissio toivottavasti auttaa ja tämä vielä toteutuu. Kiitoksia kollega Fernandes. Nyt puolitoista minuuttia kollega Gardia Sabal Rubial. Monet kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen, rova ministeri. Tänään keskustelemme päätösalmasta, joka koskee monivista rahoituskehyksestä. Se on tärkeämpi kuin koskaan on tärkeää ja taistella tilannetta vastaan, joka on nyt neuvostossa vuosi sitten parlamentti hyväksyi selkeän kannan sen osalta, mitä seuraavan rahoituksen tulee näyttää. Tämä on perusteltu kanta, joka lähtee liikkeelle tarpeista, prioriteeteista, poliittisista sitoumuksista ja joka määritti sen, millainen tulisi olla tämän budjetin. Ja tämä on 1,3 prosenttia. Me hyväksymme hyvin selkeän kannan. Puolustelen sitä, että Euroopan budjetti ei saa olla sellaista, että se liittyisi pelkästään siihen, miten jäsenvaltiot maksavat siihen maksuosuuksia, vaan luotaisiin uusi äh, oimien varojen äh, järjestelmä, jota voisi sinne kaikkeen nimenomaan ilmaston torjuntaan. Ensinnäkin, tämä parlamentti vahvistaa sen, mitä se siis hyväksyi vuonna 2018, Toiseksi taistelu ilmastonmuutosta vastaan edellyttää voimakkaampaa sitoutumista kuin oli viimeimpinä vuonna. Kolmeksi valittu puheenjohtaja von der Leyen ja monet komission jäsenet kuulemisissa ovat sitoutuneet tässä talossa käynnistämään aloitteita, joita vielä ei näy komission ehdotuksessa, joita, minkä vuoksi olemme pyytäneet että tätä tarkistetaan. Ja lopuksi me olemme nyt vuoden odottaneet neuvostoa. Ei voida hyväksyä minkälaista sopimusta tahansa siksi, että tässä jäsenvaltiot pelaavat aikaa. Me olemme pyytäneet tällaisia siirtomaiden toimenpiteitä, Tiedämme, että sopimuksessa tämä saattaisi olla mahdollista, mutta ehkä tapauksessa tämä on mutkikampaa kuin odotimme ja nyt on aika käydä työhön. Kiitoksia kollega Gardia Saban Rubial. Seuraavaksi kollega Körner puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Olen erittäin iloinen voidessani pitää ensimmäisen puheen täällä Euroopan parlamentissa Renew-ryhmän esittelijänä monivuotisista rahoituspuitteista, koska täällä rahoituspuitteilla määrittelemme EU-politiikan painopistealueet seuraaviksi vuosiksi. Ja tämän budjetin täytyy olla tulevaisuudelle laadittu ja sen täytyy tuoda todellista eurooppalaista lisäarvoa euroa ja se saavutetaan sitä kautta, että budjetissa on suuret määrärahat suurille kysymyksille ja pienet määrärahat pienille kysymyksille. Ja suuret kysymykset ovat esimerkiksi digitalisoituminen ja tutkimuksen tukeminen, Erasmus, ilmastonmuutoksen torjunta, samoin kuin terrorismin torjunta ja ulkorajojen suoja. Mutta kun neuvotellaan rahoituspuitteista, niin ryhmäni tulee keskittymään siihen, että eh, ei voi olla, että mielellään otetaan vastaan eurooppalaisia määrärahoja, mutta sitten poljetaan eurooppalaisia perusarvoja ja sääntöjä. EU on arvoyhteisö ja jos ei tue EUn perusarvoja, niin sitten ei pitäisi eh, enää saada EUlta tukea tulevaisuudessa. Eh, Renew Europe ei hyväksy enää mitään oikeusvaltioperiaatteen alennuksia. Tämän haluamme budjettia budjetissa varmistaa. Kiitoksia. Kiitos kollega Körner ja seuraavaksi kollega Kormon puolitoista minuuttia. Bonjour, merci. Kiitos. Nyt tulevat toimet ovat merkittäviä ilmaston kannalta. Euroopassa me tarvitsemme haasteita vastaavan budjetin. Tämän aamun teksti sisältää edistysaskeleita. Erityisesti on hyvä, että mainitaan Pariisin tavoitteiden kunnioittaminen tässä rahoituskehyksessä, mutta pitää mennä vieläkin pidemmälle. Miten varmistetaan, että tämä konkreettisesti toteutuu, jos tähän ei kirjata minkäänlaisia konkreettisia määriä? On hyvä uutinen, että parlamentti hyväksyy rahoituskehyksen vain, jos katsomme myös omien varojen järjestelmää. Tämä on kriittisen tärkeä kysymys, jos haluamme pelastaa ilmaston. Tässä hengessä me puolustamme sitä, että luodaan kerosiinivero ja finanssitransaktiovero. Tarvitaan uusi sopimus jäsenvaltioiden kanssa. Kun kaksi euroa kerätään näillä veroilla, joita jäsenvaltiot eivät pysty keräämään, niin yksi euro pysyy valtion kassassa ja toinen taas äh, annetaan EUn kassaan, jolla tuetaan vihreitä investointeja, joita me tarvitsemme. Budjetista on tultava politiikan teon väline, jolla taataan ihmisoikeudet ja planeetan kunnioittaminen. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Cormon ja seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Laporte. Puhemies, hyvät kollegat kun luen yhteisen päätöslauselman luonnoksen, niin ymmärsin heti, että tämä on vain tekosyytä budjetin kasvattamiselle. Marche ja äh, Les Républicains puolueet aina puolustavat menojen lisäämistä, mutta kansallisesti äh, voimat siis näin, niin, mutta täällä Euroopan parlamentissa ääni on aivan toinen. Ranskan maksuosuus kasvaisi. Budjetti, jota nyt ehdotetaan tulevaksi rahoituskehykseksi, on huomattava 40 prosentin kasvu verrattuna aiempaan. Tässä ei pystytä byrokraattisessa laitoksessa EU-ssa hallinnoimaan budjettia. Eli ei haluta sitä, että tässä otetaan ikään kuin takapakkia ja mennään taaksepäin. Kuka sitten hyötyy tästä uudesta rahoitusmannasta? Yrittäjätkö, viljelijät, pk-yritykset, jotka kärsivät siitä eh, epäreilusta kilpailusta, jota vapaakauppasopimukset tuovat, eivät varmaankaan hyödy tästä. Tässä tekstissä tarjo- todetaan, että tarvitaan uusia eh, mahdollisuuksia uusille aloille niin, että esimerkiksi puolustuksessa, maahanmuuton hallinnassa ja turvallisuudessa tehdään eh, työtä kun kyse taas on siitä, että uusia tuloja syntyisi, niin tässä on kyllä käytetty mielikuvitusta. Esimerkiksi tullimaksuista osa, taikka sitten budjetissa olisi tuloeroja e, sakkomaksuista tai muoviverosta. ID-ryhmä, jonka jäsen olen, haluaa olla käytännönläheinen niin, että tehdään järkeviä ehdotuksia. Pitäisi rajoittaa tuleva MFF yhteen prosenttiin. Puhemies keskeyttää. Kiitoksia kollega Laporte. Seuraavaksi kollega Schontza, yksi minuutti. Kiitos. Monivuotisen rahoituskehyksen hyväksyminen on meidän suuri tehtävämme. Parlamentilla on neuvottelutehtävä menoista ja tuloista seuraavassa monissa rahoituskäyksessä meidän pitää todellakin sopeuttaa se tarpeisiin. Me tarvitsemme tietysti myöskin jonkinlaisen varasuuntaman siltä varalta, että hyväksytään myöhässä. Tämä monivuotinen rahoituskehys on tarpeellinen, jotta voidaan jatkaa toimintaa nykyisen monisen pohjalta ja että voidaan suojella niitä, jotka ovat edunsaajia Euroopan unionissa. Tämän päätösaseman tulisi johtaa siihen, että mahdollisimman pikaisesti etenemme kohti neuvotteluja ja sitä tulee omiin varoihin. Me haluaisimme huolehtia siitä, että kaikki uudet aloitteet vastaavat sopimusta Euroopan unionin toiminnasta. Jokaisen aloitteen osalta tulee niin, että se ei takotavasti vaikuta kumppaneihin eikä edunsaajiin. Kiitoksia kollega Schunza. Seuraavaksi kollega Omar G. puolitoista minuuttia. merci. Puhemies, kiitos. Eilen alueiden komiteassa sanoin, että pieni budjetti Euroopassa olisi vakava kunnianhimon, poliittisen kunnianhimon puutteen osoitus, jos uhraamme yhteisen maatalouspolitiikan, kohesiopolitiikan, niin tässä me järkyttävällä tavalla luopuisimme ja antaisimme voiton lopullisesti eurofobikoille. Tätäkö valtionpäämiehet todella haluavat? Onko se se läksy, jonka olemme nyt ottaneet Euroopan parlamentin vaaleista? Haluan esittää heille tämän kysymyksen. Sanon neuvostolle, että Euroopan parlamentti ei tule hyväksymään kohesiopolitiikan leikkauksia. Me tarvitsemme entistä enemmän kohesiota ja budjettileikkaukset kohesiopolitiikassa tarkoittavat sitä, että nuoria koulutetaan entistä vähemmän, innovointia on entistä vähemmän, e, investoidaan vähemmän alueille, työllisyyteen panostetaan vähemmän, annetaan vähemmän elintarviketukea kaikista köyhimmille ja tämä johtaa vain alueelliseen hajannukseen. Näinä aikoina maailmanlaajuinen kriisi kuitenkin on nyt syntymässä. Paras tapa suojella kansalaisia Euroopassa olisi eh, antaa Euroopan unionille todellinen toimiva budjetti, joka on poliittinen eh, hyökkäysbudjetti, jolla voidaan vastata myös eh, niihin haasteisiin, jotka edessämme ovat mukaan luettuna ilmastonmuutoksen haaste. Kiitos. Kiitoksia kollega Romarji ja seuraavaksi kollega Kolakusic, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, monivuotiset rahoituspuitteet tavoitteet ja Euroopan unionin budjetin, niiden on edistettävä kehitystä ja varmistaa hyvinvointi tasa-arvoisesti jäsenvaltioissa. Kehittyneimmissä valtioissa on enemmän taloudellista toimintaa markkinoiden suuruuden takia, mutta vähemmän kehittyneet valtiot, kuten Kroatia, kärsivät ja erityisesti maataloustuotannossa Kroatia on viidessä vuodessa vuodesta 2013 menettänyt 3,5 miljardia euroa, kun taas saman aikana Romania esimerkiksi tuotti 16 miljardia enemmän. Jäsenyydestään lähtien Kroatian tasavaltio on 1,8 miljardia prosenttia ja maataloudessa menettänyt 3,5 miljardia on logista pyytää, että kehittyneimmät maat antavat enemmän budjettiin. Kiitoksia. Ja seura- Kiitoksia, herra Kolakusic. Ja nyt kollega Mureshan puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies, ministeri. Tervetuloa parlamenttiin. Keskustelemme tänään muotista rahoituskehyksestä hyvin tärkeänä hetkenä ja olemme muokkaamassa parlamentin kantaa Eurooppa-vaalien tuloksen valossa olemme nähneet, että ihmiset menivät joukoittain äänestämään odottaneet, että Eurooppa tekee enemmän. Opiskelijat, tutkijat, viljelijät, kaupunkien ja kylien asukkaat, ihmiset, jotka odottavat enemmän turvallisuutta, jotka odottavat, että harjoitamme innovaatiota, teemme enemmän tutkimusta, saamme tuloksia digitaalisyksymyksissä ja tartumme ilmastonmuutokseen. On meidän tehtävämme kuunnella heitä, on meidän tehtävämme saada aikaan tuloksia heille. Ihmiset odottavat enemmän, meidän pitäisi tehdä enemmän. Ensimmäinen viestini teille, rova ministeri, on se, että emme voi tehdä enemmän paljon vähemmällä. Edessä monissa rahoituskäyksissä Silloin filosofia oli se, että jos jotakin uutta tehdään, täytyy osoittaa rahoja, se täytyy ottaa sitten jostakin muualta pois. Luotiin eh, ESIR, luotiin Verkkojen Eurooppa, horisontti 2020. Tämä filosofia, sen täytyy loppua. Uusien prioriteettien täytyy löytää rahoitus niin, että se on uutta rahoitusta. Muista me kertomaan opiskelijoita on vähemmän Erasmus-stipendiä, sanon viljelijöitä tuki pienenee ja tätä ei pitäisi tehdä. Ja toiseksi, ministeri, kysymykseni teille on, milloin ja missä vaiheessa ja mitä olette valmis neuvottelemaan parlamentin kanssa. Tähän asti, mitä olemme nähneet, että Suomelta puheenjohtajavaltiona on liian vähän, liian heikkoa. Me tarvitsemme poliittista sitoutumista korkeammalla tasolla nyt parlamentti laajalla enemmistöllä tulee hyväksymään kantansa. Meidän täytyy istua neuvottelemaan ja teidän velvollisuuden tulla puhumaan parlamentin kanssa, koska muuten tämä on sanottava selvästi. Neuvosto tulee olemaan se, jota edunsaajat Euroopasta olivat syytämään siitä, että on löydetty ratkaisua ensimmäiseen tammikuuta 2021. Kiitoksia kollega Mureshan ja seuraavaksi kollega Gualmini puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Yleisnäkemys ja kaksi aivan nopeaa seikkaa. Päätöslauselma on hyvä ja siihen voi helposti yhtyä. Siinä painotetaan parlamentin kantaa voimakkaasti. Me tarvitsemme rohkean budjetin tulevalle eh, kaudelle. Kohta viisi sisältää omien varojen uudistuksen. Se on strateginen tavoite. Sitten kaksi hyvin tärkeää seikkaa, jotka liittyvät mihin tahansa budjettiin. Komission sen Han sanoi jo tästä myönteisesti eh, kuulemisessa, kun kyse on menoista ja tuloista. Budjettipolitiikkahan ei ole pelkästään byrokraattinen toimenpide, ei se ole mikään matemaattinen laskutoimitus eh, niin, että unohtaisimme kansalaisten ongelmat. Nehän ovat demokratian keskiössä, niihin on panostettava. Ilman tätä demokratia ei ole jaloillaan. Sen takia tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia. Nuortyöt, nuorisotyöttömyys, ilmasto, rahoitus, äh, rakennerahoitus. Me tarvitsemme äh, sellaisia tuloja, jotka ovat todella eurooppalaisia. Ja toiseksi tarvitaan kulttuurinen muutos, äh, harppaus eteenpäin, jotta voimme eurooppalaiset tulot muuttaa. Ei tämä tarkoita sitä, että vaaditaan kansalaisilta enemmän veroja, vaan vähennetään verotaakkaa kansalaisilta niin, että eurooppalaistetaan verotusta. Tämä on kokonaisnäkemys verotuksesta eikä mikään su- suvereeniuteen liittyvä seikka. E Kiitoksia kollega Gualmini. Seuraavaksi kollega Turvalts yksi minuutti. Eh, Puhemies, komission jäsen ja ministeri Tuppurainen. Minuutissa ei voi antaa kovinkaan monta hyvää neuvoa Suomelle puheenjohtajavaltiona, mutta kenties neljä. Ensimmäiseksi pitää katsoa, minkälainen aukko Iso-Britannia jättää. Vaatii solidarisuutta ja hiukan lisää rahaa jäsenvaltioilta. Ja toiseksi edellytykset innovaatioille ja teknologialle, niitä täytyy luoda. Se merkitsee, sitä täytyy pitää kiinni kaikista lupauksista, joita tähän mennessä on annettu rahoista tutkimukselle. Kolmas kysymys koskee jotakin, josta muutkin ovat puhuneet täällä, eli että me tarvitsemme välttämättä investointeja. aukot ovat peruttavan suuria ja on tarpeen, että ryhdytään huolehtimaan tästä kysymyksestä. Ja kolmas, neljäs asia, asia liittyy sitten oikeudenmukaisuihin, ratka- oikeudenmukaisiin ratkaisuihin. On suuri eroja jäsenvaltioiden välillä, kun on kysymys taloudellisesta tutkimuksesta ja tieteellisestä resursseista. Jos me emme hoida tätä, me emme tule pystymään vastaamaan haasteisiin. Kiitoksia kollega Turvalds. Ja seuraavaksi kollega Kuus, yksi minuutti. Paljon kiitoksia, puhemies. Minä haluaisin kiittää kollega Andreiseniä, että opin tänään jotain. Opin, että eh, neuvosto jos se ei halua lisäyksiä budjettiin, niin sitten se on populistinen. Minä mielelläni olen populisti, jos tämä on populismin määritelmä, koska mekään en halua, emme halua kuluttaa enempää rahaa. Mutta mitä populismi on? Täällä on mainittu erilaisia lukuja Sanotaan aina, että komissio haluaisi 1,14 prosenttia BKTLstä, parlamentti haluaisi 1,3 prosenttia BKTLstä. Tämähän kuulostaa kaikki hyvin harmittomalta. Nämä ovat pieniä lukuja mutta jos sitten laskemme tämän, niin se on 11 prosenttia ja 30 prosenttia. Ja se olisi sanottava kansalaisille, joiden odotukset haluatte täyttää, on kyse kansalaisista. Ja jos puhumme jatkuvasti korotuksista ja äh, äh, kansalainen ei sitä sataprosenttisesti halua, niin sitten ainoastaan heitä sumutamme ja sitähän emme halua. Kiitoksia kollega Kuus. Seuraavaksi kollega Overgaard Nielsen yksi minuutti acknowledges that the UK is leaving the EU. Yhdistynyt kuningaskunta jättää unionin ja sen äh, maksuosuus ei ole mukana tulevalla kaudella budjetissa demokratian palauttamisen ansiosta Britannian emme ole mukana näiden maksualennusten poistamisesta. EUn verotusoikeuden lisääminen ja Euroopan armeijan rahoituksen kasvattaminen ovat tästä tuloksia. Lähestulkoon 20 prosentilla parlamentti haluaa budjettia kasvattaa, kun taas työläisten palkka ei juurikaan ole viimeisten kymmenen vuoden aikana noussut. Tämä on häpeällistä. Ja se täysin jättää huomiotta sen todellisuuden, jossa vaalipiireissä eletään. Ehdottaisin, että tämä parlamentti ryhtyy maksamaan ja pelastamaan veronmaksajien rahoja omalla toimellaan täytyy päästä eroon näistä 130 limusiinista ja kuskeista ja toimittava normaalilla tavalla, jota missä tahansa yrityksessä kautta Euroopan oletetaan, odotetaan toimittavan. Kiitoksia kollega Overgaard Nielsen. Seuraavaksi kollega Holmeier, puolitoista minuuttia. Hyvä neuvoston puheenjohtajavaltio, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ajattelen monivuotista rahoituskehystä. Kun ajattelen eri odotuksia, niin uskon, että parlamentin kanta on aika järkevä. Aika järkevä siksi, että uusia tehtäviä tulee. Tätä tulee tapahtumaan puolustuksen alueella. Ja kun ajattelemme sitä, mitä edellinen puhuja sanoi, huomaamme, että he toivovat riitaa jäsenvaltioiden kesken, eivätkä ystävyyttä ja rauhaa. Me haluamme ystävyyttä ja rauhaa, ja siksi puolustuspolitiikka, sitäkin pitää yhteisöllisesti muokata. Ja siksi meidänkin pitää olla tärkeää sen, että tutkimus tiede, innovaatio, ilmastonmuutos, digitalistuminen, jotka ovat sellaisia alueita, vaikka olen erittäin ylpeä Bayerista, niin taivas menee pitemmällekin kuin, että se peittäisi vain Bayerin. Ja kun tiedän tämän, niin silloin kun meillä on eurooppalainen taivas, se merkitsee sitä, että meidän pitää harjoittaa tutkimusta eurooppalaisittain. Tutkimusohjelma Euroopan horisontti on yksi parhaista neuvosto on voinut tämän asian sisältöjä käsitellä. Olemme saaneet parempia sisällöllisiä edistysaskelia neuvoston kanssa kuin edellisen monisen rahoituskehyksen kanssa, mutta rahaa puuttuu. Haluan sanoa kaikille, jotka sanovat, että tarvitaan lisää, mutta jos tulee uusia tehtäviä, lisää tehtäviä, ei jää mitään muuta kuin se, että sitä myös jossakin määrin rahoitetaan, joten siinä mielessä parlamentin kanta on hyvin johdonmukainen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Sydämelliset kiitokset äh, Rova Holmeier. Seuraavaksi kollega Lara Turu, SNDstä yksi minuutti. Hyvät ystävät, jotta voimme ilmastotaistelun voittaa, Euroopan komissio sanoo, että joka vuosi meiltä puuttuu noin 175-210 miljoonaa euroa. Nämä ovat komission lukuja. Miten voimme ilmastotaistelun voittaa, jos budjetti ei kasva? Miten voimme saada työllisyyttä, jotta suojellaan yrityksiä ja työntekijöitä tulevassa rahoituskriisissä, jos meillä ei ole enemmän varoja. Nyt omia varoja ehdottomasti on EU-ssa lisättävä. Vuonna 1933 Roosevelt kolminkertaisti eh, liittovaltion budjetin Yhdysvalloissa ja neljässä vuodessa Roosevelt eh, kaksinkertaisti budjetin tehokkaalla verotuksella. Miksi Euroopassa ei voitaisi tehdä samoin? 30 vuoden ajan voittovero on puolittunut. Se oli 45 prosentissa, nyt se on 20 prosentissa ja osingot vain räjähtävät. Mario Montin ajatus oli todellisesta eurooppalaisesta budjetista, jota rahoitettaisiin omilla varoilla. Ennen kaikkea voittoja verotettaisiin parlamentin on hyväksyttävä tämä päätöslauselma. Tarvitsemme kunnianhimoisemman budjetin. Kiitos. Sydämestä kiitokset, hyvä kollega. Seuraavaksi eh, herra Hojcik eh, Renew-ryhmästä. Rouva puhemies, hyvä komission jäsen, rouva ministeri, hyvät kollegat. Tämä EU-budjetti on varmaankin tärkeämpi kuin kaikki aiemmat. Koko planeetta on olemassaoloa koskevien haasteiden edessä ilmastonmuutos, lajien monimuotoisuuden massiivinen tuhoutuminen Amazonin alueelta Slovakian metsiin näemme muovijätettä ja myrkyllisiä aineita kaikkialle ympäristössämme. Tämän budjetin täytyy vastata tähän tilanteeseen. Kysymys oli vain siitä, miten paljon rahaa käytetään oikeudenmukaiseen muutokseen ja lajien monimuotoisuuteen. Se on vain perustaa, mutta tärkeää on, että politiikka on johdonmukaista, että vasen käsi tietää, mitä oikea tekee. Me emme voi toisaalta väittää, että olemme suojella ilmastoa ja samaan aikaan sitten rahoittaa sen tuhoamista. Eurooppa tarvitsee uusiutuvaa puhdasta energiaa, teollisuutta, joka ei saastuta ympäristöä, se tarvitsee maataloutta, maataloutta, joka suojelee viljelijöitä, eläimiä ja luontoa. Tämä budjetti, siinä ei ole kysymys meistä, vaan lastemme tulevaisuudesta. Emme saa pettää lapsiamme. Sydämeistä kiitokset kollega. Seuraavaksi kollega Dorfman EPPstä. Hyvät kollegat, minulle on selvää, että että budjetissa on katsottava tulevaisuuteen ja että budjetissa pitää olla myös uusia prioriteetteja. Eh, Me ei kuitenkaan pitäisi täysin unohtaa niin kutsuttuja vanhoja eh, politiikan aloja. Ne ovat kuitenkin tärkeitä. Olisi väärin eh, säästää ne kuoliaaksi. Tähän kuuluu erityisesti maatalouspolitiikka. Meillä on ehdotus pöydällä, jossa on selkeitä leikkauksia maatalouden alalla ja edes tätä ehdotusta jotkut jäsenvaltiot eivät ole valmiita hyväksymään hyväksymään. Vielä vakavampaa mielestäni se, että tehdään merkittäviä leikkauksia maaseudun kehittämiseen. Maaseudun kehittämisohjelmaa monille alueille tärkein väline maaseudun kehittämiseksi. Jos tätä rahastoa leikataan yli neljäsosalla, niin sitten rikkaammat valtiot, ne jotka eivät halua maksaa sitä, mitä komissio on tähän mennessä ehdottanut, nämä rikkaammat valtiot pystyvät omin varoin tämän kattamaan, mutta köyhemmät eh, jäävät rannalle ja unioni eh, jakautuu entisestään, eikä tämä voi olla järkevää politiikkaa. Kiitoksia. Kiitos kollega Dorfman. Seuraavaksi kollega Chastel Rinju EU-ryhmästä. Puhemies, hyvät kollegat. Kun nyt äänestämme tämän päätöslauselman puolesta, niin me haluamme välittää vahvan poliittisen viestin Euroopan kansalaisille, jotka ovat ilmaisseet, että heidän huolensa tässä otetaan huomioon. Tämä on myös varoitus neuvoston suuntaan. Se osoittaa meidän tahtomme olla mukana tässä keskustelussa, kun jatkossa neuvotellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Hyvät kollegat, Prioriteettien rahoittaminen Brexitin kynnyksellä, siitä on tulossa vaikeaa. Se vaatii yksinkertaistamista, uudistamista omissa varoissa ja se vaatii myös uusia omia varoja. Me vain kunnianhimoisella budjetilla voimme vastata näihin uusiin haasteisiin. Nuorisotyöllisyys, koulutus, ilmastonmuutos ja euroalueen kehitys. Me tarvitsemme lisäksi yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on kunnianhimoista, jotta voimme suojata viljelijöitä ja heidän tulojaan niin, että he voivat tuottaa meille kestäviä, kohtuuhintaisia, laadukkaita elintarvikkeita, joissa kunnioitetaan myös ympäristöä. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Sydämelliset kiitokset, hyvä kollega. Ja seuraavaksi varapuhemies Karas. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, tämän päivän keskustelun sopii Oscar Wildin sitaatti. Hän on sanonut, että kyyninen on se, joka kaikesta haluaa tietää vain hinnan, mutta ei sen arvoa. Populistiset raukkamaiset kyynikot, niitä ovat ne, jotka epäröivät investointien sijoittamisessa, sanovat, että ne ovat tuhlausta, eivätkä ymmärrä tutkimuksen arvoa ja estävät ilmastointiin liittyviä investointeja ja uhraavat, mitä tulee maatalouteen, rajojen puolustamiseen ja myös ja energiapolitiikkaan, eivät halua tunnustaa sitä, että on tarvetta tähän investointeihin. En, keskustelu ja tilanne on sellainen, jossa puhutaan naturalismista, populismista, raukkamaisuudesta ja tie, tiedon puutteesta. Ja toisaalta sitten toisella puolella on se, että katsotaan tulevaisuuteen ja ollaan eh, rehellisiä. Kaikki tietävät, että tämä yhden prosentin raja ja meidän yhteinen tulevaisuutemme on sellainen, että se on petos tulevaisuudelle. Ja kansalaisemme tätä kautta eurooppalaisten päätösten ja investointien lisäarvoa eivät tule saamaan. Toivottavasti parlamentti on teidän puolellanne ja vahvistaa teitä neuvottelussa, herra komission jäsen. Kollega Karas. Sydämelliset kiitokset, kollega Karas. Nyt mennään puhujiin puheenjohtajan ulkopuolelta. Meillä on aikaa ja tämä on tärkeä keskustelu Euroopan tulevaisuuden perustasta. Siksi otan seitsemän puheenvuoropyyntöä. Kollega Monteiro de Aguiar on ensimmäinen EPPstä. Herra presidentti, eh, todos sabemos que o turismo é uma competência partilhada desde a entrada. Kiitoksia puhemies. Lissabonin sopimuksen äh, alusta lähtien on ollut äh, yhteiset toimivaltuudet. 2018 päätimme äh, parlamentin kannasta tulevan monivuotisten rahoituspuitteiden suhteen. Me halusimme rahoitusta kestävään toimintaan ja pyysimme komissiolta ehdotusta, jotta tämä ala saisi arvostusta. Kuitenkaan komissio ja jäsenvaltiot eivät ole tehneet mitään ehdotusta 2018 kansainvälinen matkailu kasvoi kuudella prosentilla ympäri maailmaa. Se on erittäin tärkeää minun maalleni Portugalille. Matkailu auttaa motivoi monia maita jättämään talouskriisin taakseen nopeammin, joten viimeinen vetoomus komissiolle ja jäsenvaltiolle. Äh, vastatkaa komission odotuksen, tehdään kestävästä matkailusta prioriteetti. Kiitoksia hyvä kollega. Sitten seuraavaksi kollega Kyhradora SND-ryhmästä. doamnă președintă. Kiitoksia, äh, äh, puhemies. Äh, tässä on kaksi asiaa, jotka ovat keskustelussa, jos halutaan todella vastata kansalaisten odotuksiin. Ensinnäkin mm, budjetti on tehtävä sillä tavoin, että se kattaa mahdollisimman monta asiaa kaikille kansalaisille, mutta e, e, ei ole niin, että Eh, on myös kyse siitä, että miten tämä budjetti jaetaan. Eh, minä eh, halu, me Romaniassa haluaisimme sairaaloita, moottoriteitä ja terveyttä, mutta myös maataloustuet ovat tärkeitä. Voitte puhua hyvin monista asioista, kehityksestä, ympäristöystävästä maataloudesta, siitä mitä tarkoittavat investoinnit tutkimuksiin, jos en vastaa kansalaisten perustarpeisiin, niin näitä asioita ei voida äh, reagoida. Äh, teidän täytyy aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa äh, ja haluamme sellaisen budjetin, joka vastaa kansalaisten odotuksia. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Ydämelliset kiitokset, herra kollega. Ja sitten kollega Flego New-ryhmästä. Hvala vam, poštovana presjednice. Poštovani povjereniče, Arvoisa puhemies, komission jäsen. On haasteellista löytää sellainen taloudellinen malli, jota EU-jäsenvaltiot noudattaisivat tulevina vuosina. EUn budjetti ei voi olla vain äh, ikään kuin pankkiautomaatti, vaan Siinä on otettava huomioon kehityksen vaatimukset, myös BKTn kasvu ja on myös vastattava kansalaisten vaatimuksiin. Koulutus, digitalisaatio, turvallisuus, kaikki nämä ovat tulevia haasteita. Ei pidä myöskään aliarvioida kohesiopolitiikan merkitystä. En voi hyväksyä ajatusta siitä, että osuus kasvaa 15-30 prosenttiin, kun ajatellaan näitä hyväksyttyjä hankkeita. Minä uskon Euroopan solidaarisuuteen ja kohesioon. Sydämelliset kiitokset, hyvä kollega. Seuraavaksi kollega Tomacic ECRstä. Tämä monivuotisen rahoituskehyksen ehdotus on aiheuttanut paljon tyytymättömyyttä että pienemmissä ja vähemmän kehittyneissä jäsenvaltioissa viesti on, että me luovumme pienempien jäsenvaltioiden kasvusta ja lisäämme suurten jäsenvaltioiden vaikutusvaltaa. Kohesiopolitiikkaa pitää vahvistaa etenkin muuttoliikkeen vuoksi. Kroatiassa meillä on ongelma, joka johtuu siitä, että nuoret koulutetut ihmiset muuttavat maasta. Me tarvitsemme rahoitusta, jotta voimme saavuttaa eurooppalaisen tason. Meidän täytyy säilyttää maaseudulla asutus. Meidän täytyy saada aikaan kilpailukykyistä maataloutta, mikä ei ole mahdollista, jos meillä ei ole suurempaa osuutta yhteisestä maatalouspolitiikasta Tämä ei ole hyväksyttävää ja kenenkään ei tulisi hyväksyä tätä. Sydämeistä kiitokset, hyvä kollega. Ja seuraavaksi kollega Ferreira Kuesta. Kiitos. Kiitos puhemies. Kyse on epäsymmetrisestä integraatiosta. Edut ja haitat. Ää, kohdistuvat aina vain samaan tahoon. EUn budjetilla on äh, taisteltava hajannusta vastaan ja epäsymmetrisiä äh, integraatiovaikutuksia vastaan. Sanat ovat oikeita, mutta äh, teot eivät. Kohesio ei koskaan pääse täysin tavoitteeseensa. Kohesiorahaston leikkausten sijaan tässä pikemminkin käy niin, että äh, haavoitetaan esimerkiksi Portugalin kaltaista maata. Sille kohesio on aivan oleellisen tärkeää. Edunsaajat äh, tai oikeastaan hyödyt äh, menevät tässä suurille voittajille. Siellä keskitytään puolustukseen, armeijan luomiseen kohesion kustannuksella ja tätä tietä me emme voi hyväksyä. Ikävä kyllä tämä päätöslauselma ei ole riittävän tiukkasanainen. Ganz herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset kollega ja seuraavaksi kollega Warbund EBP. E Kiitos. Minä olen aina puhunut tiukan budjettipolitiikan puolesta. olen, tästä olen puhunut kunnan valtuutettuna, eduskunnan jäsenenä ja nyt myös Euroopan parlamentin jäsenenä. Minun puolueeni on antanut lupauksen valitsijoille, että emme salli EU-budjetin paisua enempää kuin on tarpeen koska se merkitsisi huomattavaa nousua Ruotsin maksuihin. Ehdotus, joka nyt on pöydällä, on mahdollisesti jopa 40 prosentin lisäys Ruotsin maksuosuuksiin, mikä menee huomattavasti pitämällä kun me tämä hyväksyä. EUlla on suuria haasteita edessään, ajatellen ennen kaikkea kilpailukykyä. Ja olisi väärin rasittaa kansalaisia ja yrityksiä korkeammilla veroilla siksi, että halutaan rahoittaa kasvavia EU-menoja. Meidän mielestäni budjettista pitää tehdä maltillisempi ja tehokkaampi, pitää sijoittaa enemmän tutkimukseen, infrastruktuuriin ja tehokkuuden lisäämiseen, joiden kautta saadaan kasvua, koska tällä tavalla EUlla todella on vaikutusta ihmisten elämään merkittävällä tavalla. Ganz herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset. Ja lopuksi äh, kollega Marques SND-ryhmästä. Obrigado. Signore presidente. Kiitoksia, puhemies. Äh, hyvä ministeri, äh, tämä ovat vaikeita aikoja. Euroopalla on edessään yksi haastavimmista äh, hetkistään johtuen vastuuttamasta hallituksesta yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka on valmis eh, vaarantamaan kaiken eh, vain vaalitulosten takia. Näin on ollut konservatiivisen puolueen kohdalla yhdistyneessä kuningaskunnassa jo joitakin vuosia. Siksi Euroopan neuvosto on nyt päätettävä, miten eh, se toimii. Taloudelliset riskit Euroopalle ovat valtaisia. Talouskäänne on tapahtumassa ja me tarvitsemme nyt vahvaa budjettia, jotta voimme antaa sijoittajille luottamusta ja saada aikaan kasvua kohesiota Euroopassa. Sen sijaan meillä on useampia neuvoston jäsenvaltioita, jotka haluavat entisestään leikata ehdotettua budjettia. Kuten komission puheenjohtaja sanoi, tämä ei riitä. Juuri nyt meillä oli parlamentin jäsen, joka tuli EPPstä, joka puolustaa samaa kantaa kuin nämä neuvoston jäsenet. On aivan selvää, mistä tällaiset kannat tulevat. Nämä eivät ole hyväksyttäviä vakavia. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Meidän on tähän tilanteeseen vastattava enemmällä Euroopalla eikä leikkaamalla budjettia, kuten jotkut neuvoston edustajat ehdottavat. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi komission jäsen Haan. Kiitos puhemies. Ministeri, arvoisat jäsenet, kuuntelin tarkkaavaisena puheenvuoroja tänään. Ja ne kaikki osoittavat, osoittivat, että suurin osa Euroopan parlamentista on täysin sitoutunut siihen, että seuraavasta pitkän täytyksen budjetista tulee nykyaikainen ja kestävä. Päätösosmassa toteat, että nyt on aika tehdä päätös. Meillä ei ole varaa hukata aikaa, että syntyy mitään vaurioittavia lykkäyksiä siinä, miten ohimme seuraava käynnistyy. Olemme tämän velkaa kansalaisillemme. Meidän pitää antaa heille ennustettavuutta ja siinä, miten unioni vastaa haasteisiin sellaisella alueella, kuten digitaalistuminen, ilmastotoimet, rajojen valvonta ja puolustus. Haluan kiittää Suomea puheenjohtajavaltiona paperista, jonka se eilen esitteli Koreperissä, jolla pyritään saamaan aikaa pohjaa keskustelulle lokakuun neuvoston kokouksessa seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Olemme tyytyväisiä siihen, että paperi on esitetty, mutta sanoaksemme aivan selvästi olemme pettyneitä pääelementteihin, joita se sisältää. On huomattava aukko, joka täytyy ylittää tässä vaiheessa keskustelua instituutioiden välillä. Pyydämme, että neuvoston puheenjohtajuus ja johtajat ottavat huomioon täysin ne kannat, joita parlamentti on esittänyt. Komissio on täysin sitoutunut harjoittamaan läheistä yhteistyötä kaikkien instituutioiden kanssa ja edistämään vuoropuhelua. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä parlamentin ja sen neuvottelijoiden kanssa niin, että neuvottelut monivasta rahoituksesta saadaan ajoissa menestyksekkäästi päätökseen. Kiitos. Sydämelliset kiitokset komissari Hahn ja sitten neuvoston puolesta ministeri Tuppurainen. Teillä on puheenvuoro. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvä komission jäsen, kiitoksia arvokkaista näkemyksistänne, eh, tarkoista kysymyksistänne ja selkeistä huomioistanne. Monet yhteisistä eh, haasteistamme on mainittu tässä keskustelussa. Äh, haluan vain mainita muutaman innovaatio, ilmastonmuutos, sijoitukset, kestävä maatalous, kohesio ja lopuksi, mutta ei suinkaan vähäisempänä, äh, oikeusvaltioperiaate, yhteisten arvojemme kunnioitus. On itsestään selvää, että nämä ovat yhteisiä etujamme, äh, toimielintemme yhteisiä etuja Euroopan kansalaisten yhteisiä etuja. Ne ovat yhteisiä haasteitamme ja niiden on löydyttävä yhteisestä budjetistamme. Uusien monivuotisten rahoituspuitteiden täytyy vastata näihin yhteisiin haasteisiin, mutta rahoitusnäkymät eivät ole vain mikään tilinpitoharjoitus, vaan kyse on asiasta, joka mahdollistaa poliittiset päätöksemme. Samanaikaisesti meidän on muistettava, millaisia maksuosuuksia jäsenvaltioiden on annettava. Niiden on oltava reiluja, toteutettavissa kelpoisia ja hyväksyttäviä kaikille, kaikille jäsenvaltioille. Hyvät ja naiset ja herrat, Suomen puheenjohtajavaltio on täysin sitoutunut siihen, että tulemme säännöllisesti tapaamaan Euroopan parlamentin neuvottelutiimin ennen yleisten asian neuvoston kokouksia. Lisäksi monista alakohtaisista kysymyksistä keskustelut ovat käynnistyneet ja olemme hyvin kiinnostuneita parlamentin kannasta. Ja haluaisin vain huomauttaa, että tänään täysistuntosalissa me keskustelemme monivuotisista rahoituspuitteista yhdessä. Me käymme mielipiteen vaihtoa tulevista rahoituspuitteista joten me emme tule sopeuttamaan rahoituspuitteita eh, ilman, että varmistamme, että budjetti on valmis tulevaisuutta varten. Kiitoksia tästä keskustelusta ja työmme jatkuu. Kiitos. Sydämelliset kiitokset, hyvä ministeri, ja kaikkea hyvää nyt seuraavassa neuvoston keskustelussa. Tähän päättyy tämä kohta esityslistalla ja menemme seuraavaan kohtaan. Kollega Tuumin mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, mutta ennen kuin annan kollega Tuumille puheenvuoron, haluaisin vielä huomauttaa, että meillä vieläkin on äh, kokeilussa uusi järjestelmä, jonka avulla äh, ylimääräiset puheenvuorot ja sinisen kortin kysymykset voidaan ilmoittaa sähköisesti. Teillä on äh, ohjeet tuossa pöydällä, ne olette ne myös sähköpostitse saaneet. Voitte äänestyskoneen nappuloilla pyytää puheenvuoroa tai sinisen kortin kysymystä. Te tarvitsette sitä varten kuitenkin äänestyskorttinne. Jos teillä ei sitä ole mukana, voitte ilmoittautua nostamalla valkoisen tai sinisen palan paperia niin, että sitten jos pidämme tiukasti puheajoista kiinni, voimme lopuksi antaa mahdollisimman monelle kollegalle vielä ylimääräisen puheenvuoron. Nyt sitten esittelijä Rouva Tuum, teillä on puheenvuoro neljä minuuttia, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Minulla on ilo esitellä tämä mietintö, jota tuettiin kovasti valiokunnassa. Mikrofoniko ei toimi? Onko nyt kaikki hyvin? Seiskaa vähän lähempänä mikrofonia. Uskon, että se on parempi, niin että me kaikki kuulemme teidät selvästi. Mielelläni esittelen sosiaalipolitiikkaa käsittelevän mietinnön. Sitä tuettiin työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnassa laajasti. Tulen Virosta ja olen ylpeä, että meidän puheenjohtajakautemme aikana neuvostossa juuri Ratas pääministeri yhdessä Jean-Claude Junckerin kanssa allekirjoitti sosiaalisten oikeuksien pilarin. 17. marraskuuta 2017 tämä tapahtui. Tämä kunnianhimoinen asiakirja sai tuen myös Euroopan parlamentissa ja siinä määritellään tärkeät periaatteet, joita nyt jäsenvaltioissa on noudatettava. Täytyy kiittää komission sen ja sosiaalipolitiikan tukemisesta unionissa. Me tiedämme, ettei tämä ole helppoa. Aina kun kyse on sosiaalisista standardeista unionissa, joku sanoo, että ei käy, ei käy. Ja viitataan toissijaisuusperiaatteeseen. Samanaikaisesti me tiedämme, että tilanne ei suinkaan ole ihanteellinen. Vuodesta 2012 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa komissio on antanut maakohtaisia suosituksia, ei pelkästään talouden alalla, vaan myös sosiaalipolitiikasta euroalueella. Tämä on äärimmäisen tärkeä prosessi, mutta ikävä kyllä ja tämä myös heijastuu mietinnössä. Täytäntöönpano aste näiden suositusten suhteen on ikävän matalalla tasolla. Olemme saaneet ainakin jonkin verran edistystä. 72 prosenttia maakohtaisista suosituksista vuonna 2012 on täytetty. Vuonna 2018 tämä prosenttiosuus oli noussut 38 se on matalimmalla tasolla. Eli pyydämme nyt komissiota ryhtymään toimiin ja löytämään keino vakuuttaa jäsenvaltiot, että unionin sosiaalinen eh, tilanne ei ole yhtään vähemmän tärkeä kuin minkä tahansa muunkaan politiikan alan tilanne. Ja pyydämme myös pohtimaan sitä, että suosituksia laajennettaisiin myös muihin kuin euroalueen maihin. Oli ilo kuulla, kun komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen, ennen kuin parlamentti antoi hänelle hyväksyntänsä, käytti puheenvuoron ja lupasi, että hänen kaudellaan ensimmäisten sadan päivän aikana hän esittää lainsäädäntömekanismia, jolla varmistetaan, että äh, saamme Euroopan äh, minimipalkan. Tämä ehdotus ottaa huomioon kansalliset perinteet ja kansallisen lainsäädännön. Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei riko toissijaisuusperiaatetta. On vain niin, että meidän on taisteltava äh, työssä käyvien köyhyyttä vastaan ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Muutoin päädymme sellaiseen Eurooppaan, jossa vallitsee aivovuoto. Toisaalta ja sitten taas on tämä puolalaisten putkimiesten ilmiö muualla. Komission puheenjohtaja viittasi myös sosiaalisten oikeuksien pilariin ikään kuin ihmelääkkeenä Täytyy huomioida myös vammaiset, sukupuolten välinen palkkakuilu, köyhyys ja kaikkia näitä ryhmiä on autettava. Tämä on juuri sitä, mitä eurooppalaiset haluavat, ei pelkästään kansallisilta hallituksilta, vaan myös meiltä. Me olemme heidän edustajiaan Euroopassa. Mietinnössä vedotaan komissioon myös, että luotaisiin uusi työttömyysvakuutusjärjestely. Tätä on toivottu olen saanut kirjeen Etukilta, EAYltä, jossa äh, mietintöä äh, tuettiin. Totesin, että äh, teidän täytyy tukea näitä ja näitä tarkistuksia, jotta voimme tätä tukea. Olen aika lailla vakuuttunut, että me tuemme tässä oikeita asioita ja luotan teidän tukeenne. Kollegin. Sydämelliset kiitokset, hyvä kollega. Seuraavaksi komission jäsen Tyssen. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon, uh, puhemies. Arvoisat uh, Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan talous on seitsemännes seitsemäntenä kasvuvuonna ja nyt enemmän, on enemmän ihmisiä kuin koskaan, jolla on työpaikka. Köyhyys on laskemassa jatkuvasti johtuen työmarkkinoiden parantumisesti. Myöskin taloushallintomme on ollut hyvä, erityisesti eurooppalainen ohjausjakso. Olemme onnistuneet asettamaan sosiaali- ja talouspolitiikan tasa-arvoiseen asemaan muun muassa ottamalla käyttöön eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilariin. Olemme jakaneet hyviä käytänteitä, eh, kehittäneet eh, hyvää analyysiä ja läheistä vuoropuhelua jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kesken. Kuitenkin eroavaisuuksia on vielä maiden välillä ja maiden sisällä ja kun joissain maissa on työvoimapulaa, eh, toisissa maissa työttömyys on vielä korkeaa. Työssäkäyvien köyhyys on vielä suuri haaste. Yksi kymmenestä työntekijästä on köyhyysvaarassa. Epätyypilliset ja uudenlaiset työmuodot saattavat vaikuttaa työmarkkinoiden segmentoitumiseen. Tässä pääprioriteettina täytyy olla se, että työmarkkinoista tulee osallistavampia, että varmistetaan, että kaikki luodut työpaikat ovat korkealaatuisia. Naiset ovat vielä huonommassa asemassa työmarkkinoilla, vaikka heidän koulutustuloksensa ovat parempia kuin miesten. Tämän kuilun umpeen luominen vapauttaisi valtaisan potentiaalin, jolla olisi myönteisiä vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan ja varmistaisi tasapainon, tasapainon varmistaminen työ- ja perheelämän välillä ja lasten hoito on tässä yhteydessä tärkeää. Digitalisoin budjetti muuttaa voimakkaasti eurooppalaisia yhteiskuntia ja talouksia, on aivan selvää, että meidän on lisättävä investointia koulutukseen äh, ja ammatilliseen koulutukseen, jotta pystyisimme tukemaan ihmisiä näinä muutoksen aikoina, jotta voidaan varmistaa tuottavuus, äh, uudet teknologiat, jotta voidaan myös varmistaa oikeudenmukainen siirtymä ilmastoneutraaliin talouteen. Äh, se, että ihmiset otetaan päätöksenteon keskiön on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan koska vaikka köyhyys vähenee, niin samanaikaisesti meillä on yhä enemmän eurooppalaisia, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Tämä johtuu tuloepätasa-arvosta, työmarkkinan epävarmuudesta, mutta myös globalisaation ja teknologisen muutoksen vaikutuksesta maissa, alueilla, aloilla ja ihmisissä sosiaaliturvajärjestelmien täytyisi sopeutua eh, niin, että että ne oikealla tavalla voimaannuttavat ja suojelevat kansalaisiamme. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää esittelijää ja työllisyysasian valiokuntaa tästä erittäin tasapainoisesta mietinnöstä. Se esittelee erittäin hyvin sekä myönteiset trendit että tulevaisuuden haasteet ja jaan sen vaatimukset ja johtopäätökset. Näiden haasteiden voittaminen ja sen varmistaminen, että meillä on sosiaalinen markkinatalous, joka hyödyttää kansalaisia ja yrityksiä myös muutoksen aikoina aikoina ja konvergenssin äh, tukeminen on eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilarin taustalla. Alle kaksi vuotta sen ilmoittamisesta lähtien sen täytäntöönpano on jo alkanut. Sen periaatteet on otettu mukaan kaikissa viimeisen kahden ohjausjakson toimissa ja myös maakohtaisista suosituksissa 44 prosenttia koskee tätä sosiaalista pilaria on pantu toimeen useita pelarin perusperiaatteita ja EUn rahoitusta on uudelleen suunnattu tukemaan sosiaalisten oikeuksien pilaria. On luotu vahvistettu linkki ohjausjakson ja rahastojen, muun muassa sosiaalirahaston välillä. Tämä pilarin on johtanut siihen, että työpaikkojen laatu, investointi, pätevyydet, sosiaalinen oikeudenmukainen siirtymä ovat eurooppalaisen agendan agendan keskiössä. Sosiaalisten oikeuksien pilari on yksi viimeisen tai lähtevän komission suurista perinnöistä, mutta työ ei ole läheskään saatettu päätöksen Tämä sosiaalinen pilari on olemassa jatkossakin ja sen on tarkoituksena olla suunnannäyttäjänä tulevassakin toiminnassamme sosiaalisella alalla. Seuraavalla ohjausjaksolla tulemme ohjausjaksoa uudelleen suuntamaan tukemaan YK on kestävän kehityksen tavoitteita. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, tarvitaan lisää toimia, jotta yhteiskunnista taloustamme tulisi osallistavampia ja jotta ne olisivat paremmin valmistautuneita tulevaisuuden haasteisiin. Vahvemmat ja osallistavammat yhteiskunnat vahvistaisivat myös euroaluetta ja loisivat pohjaa talous- ja rahaliiton syventämiselle. Kuten oikein hyvin tiedätte, pilarin periaatteiden täytäntöönpano paikan päällä sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen on yhteinen ponnistus, jota tehdään sekä Euroopassa että kansallisella tasolla. Komissio on eturintamassa, jotta voidaan edistää sosiaalisia ja elinolojen parannusta ja tukea ihmisiä näinä muuttuvina aikoina. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Ja nyt ensimmäisenä tässä keskustelussa kollega Walsh EPPstä. I would like to begin by thanking rapporteur. Halusin aluksi kiittää esittelijää ja muita kollegoita yhteistyöstä ja kovasta työstä tämän mietinnön parissa, en, ennen kaikkea kollegoita EPPssä. On tärkeää, että me kaikki saamme toimivan sosiaalipolitiikan niin, että politiikka ei ole ristiriitaista ja etenemme samaan suuntaan. Tämä mietintö on kiinnittänyt huomiota toimiin eh, ja tiettyihin ongelmiin puuttumiseen, eh, joita meillä EU:ssa on. On ryhdyttävä toimiin nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi, on puututtava köyhyyteen, ennen kaikkea lapsiköyhyyteen. On lisättävä työmarkkinoihin osallistumista niin, että kaikki yhteiskunnassa voivat osallistua. Kilpailukykyä on parannettava ja on pohdittava myös tulevaa. Miten osaamista ja sosiaalijärjestelmää sopeutetaan tulevaa, tulevaisuuden työhön ennen kaikkea urbaaneilla ja myös maaseutualueilla. Nämä ovat sellaisia aloja, joilla on ryhdyttävä toimeen tulevina vuosina. Kollegat, nyt 10.10. .10. vietetään maailmanlaajuista mielenterveyden päivää meidän on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin, jotta puutumme myös mielenterveyden alan kysymyksiin. EUn on keskityttävä mielenterveyteen. Toimet ovat viime vuosina vähentyneet, vaikkakin tämä on hyvin tärkeä kysymys taloudellisesti ja yksilötasolla. Tämän tulisi olla prioriteettina tämän alan politiikassa me emme huolehdi kansalaisten terveydestä, jos emme huomioi mielenterveyttä. Jäsenvaltioiden, parlamentin, neuvoston, kaikkien on ryhtyvä toimiin, jotta mielenterveyspolitiikkaa EU-ssa voidaan parantaa. Ja tässä mietinnössä vaaditaan aivan erityisiä toimia sillä alalla. Pitää edistää mielenterveyttä ja myös ennaltaehkäisyyn on panostettava. Työllisyys- ja terveyskomissaaritkin ovat sitoutuneet kuulemisissaan ja mielelläni teen yhteistyötä parlamentin ja komission jäsenten kanssa tulevina vuosina. Haluan vielä kiittää esittelijää hänen tekemästään kovasta työstä. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Sydämelliset kiitokset, kollega Walsh. Niin, äh, suosionosoitukselle pitää olla aikaa sitten. Äh, kollega Jongerius SND-ryhmästä, olkaa hyvä. Kaksi ja puoli minuuttia. Ähm, Puhemies, Euroopan on yksinkertaisesti oltava enemmän kuin vain markkina-alue, jolla on yhteinen valuutta. Se pitää olla enemmän ihmisillä, jotka haluavat tehdä työtään tulevaisuuden eteen. Ajattelen teknistä kehitystä, taloudellista kehitystä ja ajattelen myöskin oikeudenmukaisempaa siirtymää. ajatellen ilmastotilannetta. On tärkeää ottaa huomioon, että myös työllisyys tulee muuttumaan. Tuleepa nyt Tukholmasta tai Pariisista kaikkia eurooppalaisia tulee koskettamaan. Meidän täytyy valmistautua. Kaikki yhteiskunnan jäsen täytyy vetää mukaan. Mietintö, jonka kollega Tom on tehnyt, on hyvin tasapainoinen ja tämä on hyvin tärkeä panos tässä asiassa. Jäsenvaltiot ja komissio joutuvat, niiden tulisi paremmin suojella työntekijöitä ja myöskin eh, tämä suuri oikeudenmuka- epäoikeudenmukaisuus palkkarat naisten ja miesten välillä on saatava pois, ja naisilla myöskin että mahdollisuus löytää lisää työtä, ja nuorisolle annettava näkymät, että heillä joskus on varaa asuntoon. Samoin vammaisia on autettava. Me tarvitsemme uusia työpaikkoja, uusia koulutusmahdollisuuksia, jotta ihmiset voivat luottavaisesti katsoa tulevaisuuteen. Valittu puheenjohtaja on ilmaissut ajatuksensa siitä, että ihmiset tulee auttaa silloin, kun heillä on taloudellisia vaikeuksia. Jäsenvaltiot kuitenkin on vielä vakuutettava tästä. Jos harjoitamme yhteistyötä, voimme tarttua myöskin pitkäaikaistyöttömyyteen ja silloin voimme myöskin tukea niitä, joilla on vaikeuksia. Silloin ihmiset voivat olla varmoja siitä Eurooppaa myöskin heidän puolestaan. Kiitos edustaja Jongerius. Ja nyt on vuorossa edustaja Brunet Report, Report Europe-ryhmästä. Kiitos puhemies, komission ja sen hyvät kollegat. Ensin haluan kiittää edustaja Tomia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Olen iloinen, että Euroopan parlamentti ottaa myönteisen kannan sosiaalipolitiikkaan ja työllisyyspolitiikkaan euroalueella. Tässä mietinnössä viitataan äh, maakohtaisiin suosituksiin, jotka komissio viime kesäkuussa on julkaissut ohjausjakson yhteydessä. Mietinnön suuntaviivat heijastelevat uuden parlamentin äh, prioriteetteja niin, että saisimme enemmän sosiaalista Eurooppaa ja korostaisimme investointeja. Haluan korostaa kahta seikkaa. Ensinnäkin Euroopan komission ajatus siitä, että olisi juridinen väline, jotta jokainen työntekijä Euroopan unionissa voisi hyötyä vähimmäispalkasta, joka olisi tasa-arvoinen ja heijastaisi kansallista tilannetta Ursula von der Leyenin poliittisiin suuntaviivoihin tämä on kirjattu tulevana prioriteettina myös sosiaalisen lähentymisen äh, takia. Sitten meillä on äh, myös jäsenvaltioissa työvoimapulaa, sitäkin tämä heijastelee. Toinen seikka mm, liittyy työntekijöihin, jotka työskentelevät erilaisilla alustoilla. EU-ssa työskennellään äh, verkkoalustojen kautta ja tämä on hyvä asia. Työllisyys on kasvanut viime aikoina nyt puhumme noin viidestä miljoonasta eurooppalaisesta tässä yhteydessä. Useissa jäsenvaltioissa on olemassa kansallisia toimia käytössä. Nyt on jo aika toimia EU-tasolla. Meidän on kehitettävä koordinoituja toimia, jotta voimme varmistaa näiden työntekijöiden sosiaalisen suojelun ja taata heidän työoikeutensa ja sosiaaliset oikeutensa. Sydämelliset kiitokset kollega Bryne. Sitten seuraavaksi vihreän ryhmän puolesta kollega Peter Hansen. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Ensin haluaisin kiittää esittelijää hänen hienosta työstään ja yhteistyöstä tämän asian parissa. Me vihreät olemme tyytyväisiä tähän mietintöön tällaisena, erityisesti koska se kattaa useita sosiaalisia kysymyksiä, joihin pitäisi puuttua seuraavalla kaudella Euroopassa. Olemme erittäin iloisia nähdessämme, että tämä mietintö tukee sitä, että sosiaalisille tavoitteille annetaan suurempi prioriteetti sekä kun ajatellaan lainsäädäntöä, että kun ajatellaan seuraavan budjetin rahoitusta. koulutusta. Vihreiden näkökulmasta tärkeää on myös sukupuolten epätasa-arvon torjuminen työmarkkinoilla. Olemme iloisia siitä, että tällä mietinnöllä osoitamme komissiolle, että haluamme direktiiviehdotuksen palkka-avoimuudesta, jotta voidaan sulkea tämä palkkakuilu, jota ei voida hyväksyä, joka nähdään koko unionissa. Sama koskee eläkekuilua olemme iloisia myös siitä, että tässä mietinnössä yritetään torjua pitkäaikaistyöttömyyttä, ottaa vammaiset mukaan työmarkkinoilla, että vaaditaan Euroopan laajuisia aloitteita, jotta alustatyöntekijöille äh, annettaisiin oikeuksia ja sosiaaliturvaa huolimatta heidän ähm, äh, statuksestaan. Äh, tässä on tehtävää komissiolle tuleville vuosille. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä kollega ja seuraavaksi ID-ryhmän puolesta kollega Jame. Hyvät kollegat, arvoisa esittelijä. Ei, Euroopan unioni ei voi paremmin. Euroopan unioni koostuu erilaisista talousalueista, joissa taloudelliset, sosiaaliset ja sääntelyolot ovat aivan erilaiset, eikä niillä ole mitään tekemistä keskenään. Tämä mietintö on täynnä ideologiaa ja puolueellisuutta. Ajatellaan, että Turkin mukaan otto olisi tärkeää ja äh, maahanmuuttajat pitäisi integroida työmarkkinoille niin, että omat äh, kansalaisemme, jotka ovat vaatimattomassa äh, asemassa, kärsisivät. Me tuemme vaihtoehtoista päätöslauselmaa, jonka Kidor Hajol on tehnyt, se on paljon parempi. Jäsenvaltiot tarvitsevat suvereeniutta talouspolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa. Se on parempi ja niille täytyy mahdollistaa se, että ne pitävät unionin kansalaisia prioriteetteja, kun kyse on työllisyydestä. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta kollega Salewska. Yksi minuutti. E, Kiitos. Luonnollisesti haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia intensiivisestä työstä, jota on tehty tämän mietinnön laatimisessa. On tietysti mielenki- tämä on mielenkiintoinen eurovaluutta-alueelle, mutta olemme voineet todeta, että olemme puhuneet markkinoista ja sosiaalipolitiikoista ja köyhyydestä ja työttömyydestä ja nuorisovaikeasta tilanteesta ja siitä, että ei ole riittävästi sellaista koulutussisältöä, joka valmentaa työmarkkinoille – Toisin sanoen yhteiskunta ei pysy mukana 2000-luvun muutoksissa. Näyttää olevan liian vähän ajatuksia siitä, miten tämä voitaisiin uudistaa. Ehkä tästä voidaan vielä puhua komission kanssa. Minä joka tapauksessa haluaisin viitata siihen, että monet asiat, jotka mainitaan, eivät koske pelkästään euroaluetta. Tässähän on kysymys siitä, että puhutaan jäsenvaltioiden oikeusjärjestykseen ja haluaisin sanoa, että jos komissio valmistelee lisätekstiä, meidän pitäisi pystyä vakavasti puhumaan ratkaisusta eikä pelkästään kuvailemaan tilannetta. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Ja sitten GUE NGL-ryhmän puolesta Rova Pereira puolitoista minuuttia. Bon dia. As e de Hyvää huomenta sosiaaliset ja talouspolitiikka, jota äh, Euroopan unionissa äh, luodaan, äh, perustuu sopimukseen, joka on kriminalisoinut kaikenlaisen edistyksellisen vasemmistolaisen politiikan. Tässä, sen jälkeen, kun olemme liittyneet EU-hun, palkka on vain mennyt taaksepäin. Meillä on ongelmia työväenluokan kanssa vaikeuksia integroida maahanmuuttajia. Siksi emme voi jatkaa tässä vähän tiukan eurooppalaisen ohjausjakson kanssa. Minun maani on tähän asti hyväksynyt tämän. Me emme voi torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja nostaa palkkoja, parantaa julkisia palveluja ja ilmaisia palveluja. Emme voi puuttua pitkäaikaistyöttömyyteen, emme voi antaa hyvää tulevaisuutta vanhuksille ja samalla kunnioittaa euron tiukkoja sääntöjä. On aivan selvää, että jos sosiaalisia työntekijöiden oikeuksia murennetaan, ne, jotka ovat pohjalla ja joilla on vähiten varaa, kärsivät eniten. Tämä on kasvu- ja vakaussopimuksen euroalueen sääntöjen syy. Kiitoksia, hyvä kollega. Olette saaneet äh, sinisen kortin kysymyksen herra Tserhovskilta. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Ottaisitteko sinisen kortin kysymyksen kollega Ferhovskilta EPP-ryhmästä? Ette. Selvä. Sitten äh, seuraavaksi sitoutumattomista kollega Gemma. Kiitos puhemies. Kun äh, hyväksytään politiikkaa, niin kuin Italiassa tuetaan äh, kansalaisten tuloja, niin näin huomioidaan äh, kansan heikoimmat osat, köyhimmät. Kuitenkin eriarvoisuus on sellaisella tasolla, jota emme voi hyväksyä. Nämä leikkaukset ovat koskettaneet ennen kaikkea niitä, jotka jo ovat heikossa asemassa. Erityisesti ajattelen tässä vammaisia. YK, joka puolustaa vammaisia sopimuksessaan, siellä on otettu huomioon ne vaikutukset, joita nämä säästöbudjetit ovat aiheuttaneet. On korostettu myös sitä kiireellisyyttä, joka on hylätä nämä rajoittavat toimet, Ne vaikuttavat ihmisten elämänlaatuun. Minä ponnistelen, jotta voimme saada aikaiseksi sosiaalisen suojelun ohjelman, joka täysin takaa sellaisen elämänlaadun, joka on kunniallista ja huomioimme myös eroavaisuudet, emmekä pyri tasapäistämiseen. Kiitos. Kiitoksia hyvä kollega. Seuraavaksi kollega Ratke EPP-ryhmästä. Teillä on puheenvuoro yksi minuutti. Puhemies, hyvät kollegat, aluksi monet kiitokset esittelijälle tehdystä työstä. Ja nyt vaalikauden alussa tekee selväksi sen, että seuraavankin viiden vuoden aikana jatkamme rohkeasti samalla tiellä – jonka Jean-Claude Juncker aloitti viisi vuotta sitten. En tässä kuitenkaan salaa sitä, että ryhmässäni tällaisen työttömyysvakuutuksen osalta on olemassa eri näkemyksiä omassa valtuuskunnassani. Niin Saksan valtuuskunnassa siihen suhtaudutaan hyvin kriittisesti, enkä myöskään salaa sitä, että ryhmässäni me haluamme sanoa, että olemme kriittisiä pitemmälle menevien välineiden suhteen, vaikkakin tulemme antamaan tukemme tälle mietinnölle tänään siksi, että nuoristyöttömyyden torjuminen oikeudenmukaisten työolosuhteiden puolesta taisteleminen ja köyhyyden torjuminen Euroopan unionissa ovat asioita, jotka syvällisesti ovat kansanpuolueen perimän osa ja tulemme taistelemaan tästä asiasta eteenpäin, mutta suunnasta tulemme kyllä kiistelemään. Sydämelliset kiitokset kollega Ratke. Seuraavaksi kollega Gualmini SNDstä. Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö on erittäin myönteinen ja tehokas. Se äh, korostaa äh, eurooppalaisen työmarkkinan huolestuttavia piirteitä. Samalla se kuitenkin vahvistaa äh, tämän 75 prosentin ähm, keskivertotyöllisyystason. Äh, me ymmärrämme, miksi ei ryhdytä innovatiivisiin toimiin, kuten äh, integratiivisiin toimiin työttömyyttä vastaan. Ursula von der Leyen on tämän ottanut mukaan jo ensimmäisen sadan päivän äh, toimiinsa. Nyt sitten sen alaista nostetaan määrärahat. Me kuitenkin tarvitsemme enemmän Eurooppaa E- Eurooppaa, joka on työllisyyden ja sosiaalisuuden Eurooppa. Meidän on palattava Amsterdamin strategiaan vuoden 1997 työllisyysstrategiaan, koska Eurooppa ei voi olla pelkästään talouden Eurooppa, vaan myöskin työllisyyden ja sosiaalisten kysymysten Eurooppa. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Langensiepen vihreistä. Puhemies, hyvät kollegat, hyvää huomenta. On mietintöjä, jotka tulevat oikeaan aikaan ja niissä määritellään oikeat ongelmat ja vaaditaan aktiivista toimintaa. Esittelijä Toomin mietintö oli tällainen. Monet kiitokset tästä, edustaja Toom. Ihmisten syrjiminen, jotka ovat vammaisia, haluan ottaa sen esille. En pelkästään siksi, että se koskettaa minua henkilökohtaisesti, vaan siksi, että kysymys on työllisyysalueella rakenteellisesta ongelmasta, tavalliset tavallista suurempi työttömyys ja yleinen pitkäaikaistyöttömyys osoittavat, että on syrjintää kohdistuu vammaisiin. Työhön pääseminen, osallistuminen ovat ihmisoikeuksia. EU on allekirjoittanut, ratifioinut YK asiaa koskevan yleissopimuksen vuodelta 2010. Ja tällä, tämä asia otetaan myöskin sille mietinnössä. Talouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan EU-ssa täytyy kulkea käsikädessä. Budjetti, joka koskee sosiaalikysymyksiä, täytyy olla riittävä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kollega Rail ID-ryhmästä. Puhemies, hyvät kollegat, Eurooppa on kirjava ja monilainen ja alueellisesti hyvin erilainen ja kansallisesti erilainen. Näin sen täytyy ollakin. Sosialismus ja, suun, ja suunnitelmatalous ei ole koskaan johtanut mihinkään ja siksi hylkäämme eurooppalaisen työttömyyskorvauksen. Työmarkkinat ovat hyvin erilaiset ympäri Eurooppaa. Hylkäämme myös eurooppalaisen vähimmäispalkan. Kannatamme saksalaista vähimmäispalkkaa, mutta eurooppalainen vähimmäispalkka johtaisi äh, vääristymiin työmarkkinoilla. Vastustamme myös äh, lapsiköyhyysrahastoa. Tietenkin meidän on toimittava äh, lapsiköyhyyttä vastaan, mutta nämä rahastot eivät auta mitään. Minäkin olin köyhä lapsi Gelsenkirchenissä, Saksassa kotikaupungissani elää eniten köyhiä lapsia Saksassa, mutta emme pysty näitä aina ratkaisemaan rahalla. Luomme täysin vääriä kannustamia. Nuo köyhät saavat lapsia. Tämä on se ongelma. Meidän on saatava nämä ihmiset työhön. Sosiaalinen ei ole henkilö, joka jakaa toisten rahoja, vaan henkilö, joka itse tekee työtä. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Rafalska ECRstä. Pani przewodnicząca, pani komisarz. Kiitos puhemies, komission jäsen Sosiaalisen alan poliittiset strategiat äh, sisältävät paljon haasteita jatkossa. Yhteiskunta vanhenee, digitalisaatio etenee, työmarkkinat muuttuvat. Eurooppa on jo vuosikymmeniä vanhentunut. Yli 65-vuotiaiden osallistuminen työmarkkinoille lisääntyy lähestulkoon kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on varmasti tulosta siitä, että myös terveydenhuolto on parantunut. Tämä on myös tulosta hyvin matalasta syntyvyysasteesta. Euroopan on siis vastattava siihen, että myös vanhenevassa väestössä on havaittavissa syrjäytymistä. Meidän on korostettava terveydenhuoltojärjestelmien pitkän aikavälin kestävyyttä ja laadukkuutta. Investointeja tälle alalle tarvitaan. Me puhumme myös työmarkkinoista, niistäkin on kyse. On varmistettava hyvät työsäännöt. Haluan kiittää komission jäsentä yhteistyöstä. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi Rova Ryttedal EPPstä. Ei, anteeksi, unohdin kollega Rondinellin. Olin kovin pahoillani. Tietenkin teillä on puheenvuoro yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Tätä mietintöä ei voi tukea, se sanoo kaiken päinvastoin. Se, että pyydetään investointeja sosiaalipolitiikkaan, niin sitten tässä kappaleessa kaksi sanotaan, että komission on painostettava jäsenvaltio, jotta ne panevat maakohtaiset suositukset täytäntöön. Tässä on kyse vain siitä säätöpolitiikassa, joka leikkaa sosiaaliturvaa, peruspalveluja, Tämä on suuri poliittinen ristiriita, jota ei voida enää hyväksyä Euroopan politiikassa. Ei riitä, että puhutaan nuorisotyöttömyydestä ja vähimmäispalkasta, jos ei investoida kasvuun, hyvinvointiin ja ihmisten elämänlaantoon. Olemme valiokunnassa tehneet tarkistuksia, monet niistä hyväksyttiin, mutta valitettavasti se ei riittänyt, jotta oltaisiin voitu muuttaa tätä tiukkaa eh, säästötoimia, jotka kansalaiset, jotka kansalaiset eivät halua. Siksi viiden tähden liike äänestää tyhjää tämän mietinnön kohdalla, jossa ei oteta vieläkään huomioon kansalaisten tarpeita ja toiveita. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Frau Sydämelliset kiitokset kollega Rondinelli ja nyt Rova Hyttedal EPPstä. Tack, fru talman. Kiitos puhemies sosiaalinen pilari hyväksyttiin ja silloin kun se hyväksyttiin, me olimme huolimatta siitä, mitä siitä seuraavassa lainsäädännössä. Sosiaalidemokraatit Ruotsissa oli sitä mieltä, että tämä ei johtaisi siihen, että meidän veromaksa maksavat maksoja muille EUn jäsenmaiden jäsenille tästä, mutta meidän huolessamme oli aivan perusteltua, Timmermansin johdolla kävi selväksi, että EU tukee sosiaalivakuutuksia ja että luodaan eurooppalainen työttömyyskorvausjärjestelmä. Kansanpuolueet ja kristillisdemokraatit ovat aina olleet tällaista ehdotusta vastaan. Nyt me olemme täällä, voimme lukea sen mustaa valkoisella. Muutos on olemassa lainsäädännöllä ja sosiaalidemokraattien ryhmän tavoite on selvä. Meidän veromaksajamme pakotetaan maksamaan puutteellisista tukijärjestelmistä muissa EU-maissa. Voi kysyä, tuleeko jäämään mitään tämän jäsenvaltioille itse täysin rahoittaa omaa soitorejärjestelmäänsä nyt, jos EU näyttää huolehtivan asiasta. Kiitoksia. Jatkamme keskustelussa. Kollega Agius Salibäsendestä. Signora President, dwar Puhemies, tässä mietinnössä todetaan, että taloudelliset olosuhteet EU:ssa ovat suotuisat ja työllisyysaste nousee vakaasti. Tuloerot ja eriarvoisuus edelleenkin lisäävät kuilua rikkaiden ja köyhien välillä. Työssä käyvät köyhät, työn laatu ja hyvät palkat ovat kuitenkin tämän päivän polttavimpia haasteita. Ei enää riitä se, että on työpaikka vaan pitäisi varmistaa, että ihmiset voivat elää kunnon elämää niin, että he pärjäävät palkallaan ja voivat elättää perhään, perheensä. Me tarvitsemme sellaista työvoimapolitiikkaa, joka pyrkisi parantamaan olosuhteita ja tarjoamaan laadukkaita työpaikkoja kaikille eurooppalaisille. Tällä mietinnöllä ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti hyväksyy periaatteen joka on ensimmäinen tärkeä askel siihen, että saamme hyvän tasapainon perheelämän ja työelämän välille. Tämä oli alun alku ja lähestulkoon tabu. Ei saanut puhua siitä, että pitää voida erottaa työelämä perheelämästä. Haluaisin pyytää tukea myös eurooppalaiselle työttömyysturvalle, jolla voidaan puuttua pitkäaikaistyöttömyyteen Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi ECRn puolesta Duris Nikolosovna. Teillä on puheenvuoro yksi minuutti. Kiitos oikein paljon Hyvät kollegat, meidän ei pitäisi enää puhua saavutetuista työllisyysasteista ja katsoa huolestuttavia tutkimuksia. Ja ne osoittavat, että me emme ole valmistautuneet eh, ikääntyvän eh, väestön haasteeseen, ilmasto- ja digitaaliseen muutokseen. Näiden muutosten kustannukset tulevat, emmekä pysty eh, kohtaamaan niitä vain nostamalla määrärahoja. OECD mukaan noin 7 12 prosenttia e, e, työpaikoista EU-ssa ovat vaarassa tulla automatisoiduiksi. E, tämän alle 10 prosenttia Suomessa, mutta Slovakiassa omassa maassa niin tämä riski on jopa 33 prosenttia. Yksi kolmasosa EUn työvoimasta, ei osaa sillä ei ole melkein laisinkaan digitaalisia pätevyyksiä. Äh, tämä siirtymä vaikuttaa kaikkein heikoimpiin yhteiskunnassamme. Äh, sosiaaliset oikeudet äh, liittyvät tähän voimakkaasti. Sosiaalinen Eurooppa onnistuu ainoastaan, jo talouspolitiikkamme luo täydellisen ilmapiirin sille. Meillä on yhteinen tavoite, joten meidän ei pitäisi perustaa enää päätöksiämme, ideologiaan tai poliittisiin ajatuksiin, vaan tehdä tehdä tietoon perustuvaa politiikkaa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Kole Strehovski EPPstä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin aluksi kiittää Jana Toomia tästä mietinnöstä. Kun katsoo mietintöä yleisellä tasolla, voisi todeta ainakin minun kantani katsottuna, että se on hyvin tasokas mietintö. Mutta kun haluaisin todeta, että ensinnäkin Jana Tom toteaa, että hän haluaisi ottaa käyttöön uuden rahoitusvälineen, joka käsittelee pitkäaikaistyöttömyyttä, mutta olemme saaneet aikaan sosiaalirahasto, jota on uudistettu, joka toimii hyvin. Meillä on globalisaatiorahasto, joka myös toimii hyvin. Mistä siis tullaan saamaan rahaa tähän uuteen välineeseen, joka pitäisi ottaa käyttöön? kysymys on siis siitä, että meillä on kaksi välinettä, jotka ovat hyvin, ja nyt me sitten heikentäisimme niitä, laittaisimme rahaa johonkin uuteen, johonkin ylimääräiseen, sen sijaan, että me yksinkertaistaisimme Eurooppaa, teemme Euroopasta monenmutkikkaamman. Teemme jotakin sellaista, mikä on keskenään ristiriitaista ja kilpailee keskenään. Tämä ei ole ratkaisu tähän ongelmaan ja siksi en voi tätä kohtaa tukea, vaikka muuten tuen mietintöä. Kiitoksia hyvä kollega. Nyt sitten puhujalistan ulkopuolelta kollega Kanef EPPstä. Puhemies, minä tuen tätä mietintöä, vaikkakin siinä on mukana myös ristiriitaisia elementtejä. Nämä ristiriitaiset elementit pitäisi ottaa keskusteluun parlamentissa täysistunnossa. Varmaankin tässä on kyse eri maiden välisistä konflikteista ja myös eri poliittisten ryhmien välisistä konflikteista, koska edut ovat niin erilaiset. Mietinnössä korostetaan kaikista haavoittuvammassa asemassa olevia henkilöitä, niitä maita, jotka, joilla on eniten ongelmia. Mietintö nostaa esille myös mahdolliset riskit, jotka kohdistuvat työmarkkinoihin. Minä edustan Bulgariaa. Siellä tulot ovat kaikista matalimmalla tasolla ja haavoittuvat ryhmät ovat hyvin suuria. Minä tuen tätä mietintöä ja toivon, että ehdotukset hyväksytään. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi kollega Valis Guesta. Kiitos puhemies. Komissio toteaa, että sosiaalipolitiikka ovat yksi prioriteeussa. Minusta tätä on vaikea uskoa. Budjetissa lisätään 590 miljoonilla 13 miljardiin puolustusrahoitusta. Miksi eivät nämä rahat menee eriarvoisuuden ja köyhyyden törmisen Euroopassa? Miksi ne rahat käytetään sillä tavalla, että ne tukevat aseteollisuutta. Sanotaan, että Euroopassa ovat enemmän turvallisuutta. Kyllä he tarvitsevat, tarvitsevat turvallisuutta siksi, että he pitää olla koti. Ja sitä, että on palkkailla voi elää. He ovat turvallisuutta, varmuutta siitä, että on sellaista terveydenhuoltoa, joka he pystyvät maksamaan. Sitä he turvallisuutta tarvitsevat. Ollaan huolissaan terrorismin tulisukasta, mutta ehkä pitäisi kuitenkin valvoa asevientiä Euroopasta. Ja ehkä Euroopan maat voitaisiin saada lopettamaan toiminta, jolla ne aiheuttavat ongelmia muualla ja aiheuttavat epävakautta. Tältä kautta edistetään rauhaa, eikä sillä, että täytetään aseteollisuuden taskut. Kiitoksia. Äh, äh me yritämme ottaa mahdollisimman monta ylimääräistä puheenvuoroa, kollega Ferhovski, siksi ei ole nyt aikaa sinisen kortin kysymyksille, ehkä joku toinen kerta. Seuraavaksi SNDstä. Board. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Tulevien viiden vuoden aikana Eurooppa-hankkeen on rakennuttava edistykselliselle alustalle, jossa yhdistyvät sekä taloudelliset että sosiaaliset kysymykset. Ilman tätä meillä on jatkossakin syrjintää ja eriarvoisuutta työväestön keskuudessa ja myös palkoissa. Palkkaeriarvoisuutta on vähennettävä niin, että äh, pienipalkkaisille ja keskipalkkaisille äh, annamme enemmän ja otamme huomioon tämän neljännen teollisen vallankumouksen ja puutumme myös palkkakuiluun äh, ja eläkekuiluun. Sosiaalisten oikeuksien pilari on meidän hankkeemme sct ryhmässä Tällä kaudella meillä on historiallinen mahdollisuus määritellä ensimmäistä kertaa EUn vähimmäispalkka. On ihmisoikeus saada riittävä palkka äh, elämiseen. Meidän on investoitava ihmisiin. Nämä kysymykset ovat sidoksissa toisiinsa. Jos emme tätä tunnusta, niin emme pysty puuttumaan niihin suuriin eh, eriarvoisuusseikkoihin, jotka tällä hetkellä olemme, ovat edessämme. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Tomasic, yksi minuutti eserasta. Kiitoksia puhemies. Kroatian hallitus on laatinut hyvin kunnianhimoisia suunnitelmia euroalueeseen liittymisestä. Minä en ole samaa mieltä. Mielestäni aika ei ole kypsä siihen. Kroatia on kaukana eurooppalaista standardeista ja meitä lähestyy uusi taantuma. Jotkut Euroopan alueet ovat vielä sellaisia, että niillä on paljon pitkäaikaistyöttömyyttä ja äh, maastapakoa. Näin on Kroatiankin suhteen. Meidän pitäisi äh, käyttää verotusta muihin kohteisiin. Meidän on investoitava infrastruktuuriin ja äh, stimuloitava veropolitiikkaa. Se, että veronmaksajien rahoja käytetään sosiaalitoimiin, ei tuota tuloksia. Ihmiset haluavat kunniallista palkkaa työstään. Kollega Dali. Kiitos puhemies. Me nyt puhumme työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta euroalueella ja haluaisin tarttua viimeisimpään kertomukseen Euroopan talousen ohjausjaksolta, joka komissio on laittanut, jossa esitellään työllisyystilanne Irlannissa myönteisessä valossa, mutta todellisuus on se, että on valtavasti nollatuntisopimuksia, satunnaista työtä, näis, itsenäistä ammattiharjoittamista, ja näitä ihmisiä ei kateta, mitä tulee sosiaaliturvaan, ja tällä on valtaisa vaikutus elämänlaatuun, joten vaikka kertomuksessa todetaan, että on olemassa vakavia sosiaalisia ongelmia, sitä heikentää se, että ei ole poliittista mielikuvitusta siinä, miten voitaisiin reagoida näihin ongelmiin. Maailma on muuttunut teollisuus ja työ ovat muuttuneet, eikä ole olemassa yhteyttä tämän ja EU-rakenteiden ja instituoiden välillä siinä, miten käsitellä näitä kysymyksiä. Ja vaikka jäsenvaltio pyrkii käsittelemään asiaa, niitä ohjataan finanssipoliittisella pakkokeinoilla, jotka ovat sopimuksessa. Tätä ei ratkaista millään teknisellä korjauksilla tai muuta kuin tämä vaatii radikaalia muutosta ja sitä, että luovutaan neurepelalismin Jumalasta. Kiitoksia. Seuraavaksi Kulau Alvaana yksi minuutti. Η πανάκια που προτείνεται σήμερα είναι η αυστηρότερη εφαρμογή των συστημάτων. Κοίταξε Tämä, mitä tässä on ehdotettu, on yksi pahimmista ehdotuksista, joita komissio on jäsenvaltioille tehnyt. Erot lisääntyvät ja sosiaaliturvajärjestelmiä murennetaan ja näemme, että ammattiyhdistysten toimintaa rajoitetaan, lakko-oikeutta puretaan. Eurooppalainen vähimmäispalkka tarkoittaisi, että oikeuksia harmonisoitaisiin alaspäin. Tämä koskisi erityisesti naisia. Luvutkin osoittavat tämän. Euroopan unionissa on yli 100 miljoonaa köyhää, yli 50 miljoonaa työtöntä ja luodut työpaikat ovat noin kolmanneksi kolmas osaltaan vain pätkätöitä. Tämä on toisenlaista politiikkaa kuin mitä jäsenvaltiot ehkä haluaisivat harjoittaa. Tämä on merkki kapitalismin kriisistä. Nyt on käytävää taistelua ammattiyhdistysliikkeen ja työntekijöiden kautta, jotta saadaan aikaan työsopimuksia, jotka varmistavat riittävän palkan ja sosiaaliturvan. Kiitos. Tähän päättyi yleinen keskustelu ja nyt komission jäsen Taisen teillä on jälleen puheenvuoro. Thank you very much, Madam President. Kiitos, puhemies. Arvoisa esittelijä, varjoesittelijät, parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, hyvät ystävät, jos sallitte. Haluan kiittää teitä tästä rakentavasta vilkkaasta keskustelusta. Olen tarkkaan kirjannut teidän kantanne, huolenaiheenne, kommenttinne ja varmistan, että välitän nämä tiedot myös seuraajilleni. Tämä keskustelu vahvistaa meidän yhteisen sitoutumisemme sosiaaliseen Eurooppaan ja sosiaalisen markkinatalouden perusperiaatteeseen. Talouskasvu ja sosiaalinen edistys ovat saman kolikon kaksi puolta ja ne vahvistavat toinen toistaan. Tämä periaate on säilytettävä myös tulevan työn suuntaviivana. Arvoisat parlamentin jäsenet, tämä keskustelu on minulle erityinen myös toisesta syystä. Tämä on viimeinen keskusteluni komission jäsenenä. Näin saankin ma- mahdollisuuden kiittää teitä. Kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä. Totta kai en odottanutkaan mitään muuta, kun itse olen ollut Euroopan parlamentin jäsen yli 20 vuoden ajan. Viimeisten viiden vuoden aikana olemme tehneet yhteistyötä rakentavasti ystävässä, ystävällisessä hengessä ja olemme aina asettaneet Euroopan kansalaisten edut ensi sijalle. Tule, viime viikkojen ja kuukausien aikana olen saanut paljon kohteliaisuuksia siitä, että EUsta on tullut sosiaalisempi ja ihmislähtöisempi. Aina vastaan tähän, että nämä kohteliaisuudet tulisi antaa muillekin kuin minulle ja voin jakaa nämä kohteliaisuudet teidän kanssanne. Hyvät tulokset ovat tulosta rehellisestä, hyvästä, toimielinten välisestä äh, yhteistyöstä. Tulokset meitä ajoivat lähtemään julkiseen elämään, jotta voimme tehdä jotain ihmisten eteen, tehdä oman osuutemme dynaamisen osallistavan talouden puolesta. Olen ollut tällaisissa tehtävissä 30 vuoden ajan ja olen ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaan ja suhtaudun toiveikkaasti tulevaisuuteen. Mutta aivan varmasti ymmärrän sen, että tärkeitä haasteita on edessämmekin, niistä on keskusteltu. Oikeudenmukainen siirtymä ei ole mikään automaattinen asia. Uuden komission valittu puheenjohtaja van der Leyen osoittaa, että seuraajamme rakentavat sen varaan, mitä on saatu aikaiseksi yhteisten arvojemme pohjalta. Joten toivotan teille tuloksekkaita vuosia. Minä olen aina liittolaisenne, läheinen liittolaisenne tulevaisuudessa. Kiitos oikein paljon. Ganz herzlichen Dank, Frau Oikein sydämelliset kiitokset komission jäsen. Kuulitte suosion osoitukset parlamenttikin kiittää yhteistyöstä. Keskustelun lopuksi, kun ajatellaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa, niin kollega esittelijä Tom saa vielä puheenvuoron uudestaan. Olkaa hyvä. Thank you. I think that we are on the same item, uh, but Uh, uh, Olemme samoilla linjoilla. Kiitoksia tästä hedelmällisestä keskustelusta. On hieno kuulla, kuinka varjoesittelijät onnittelevat minua heidän hienosta työstään. Kiitän heitä erinomaisesta yhteistyöstä. Olen samaa mieltä Rova Teissenin kanssa. On tämä sosiaalinen eh, siirtymä on todella merkittävä myöskin tässä talossa. Ja Äh, niille, jotka eivät mietintöä tue, kun sanovat, että se on liian kunnianhimoinen. Pitäkää mielessänne ja pohtikaa uudestaan, mitä tässä parlamentissa teemmekään. Se on aina kompromissi ja meillä ei ole mahdollisuutta saada aikaan kompromissia, joka tekisi kaikki sataprosenttisen onnelliseksi. Äh, kun työskentelin eh, tämän mietinnön parissa. Eh, työmarkkinatyöttömyys, naiset työmarkkinoilla, lapset, ja ikääntyvät työmarkkina, etniset ryhmät, vammaiset, digitalisointi, työntekijän oikeudet, ilmastonmuutos, eh, talouden vihertäminen, köyhyyden vähentäminen, terveydenhuoltojärjestelmät ja mielenterveys olivat avainsanoja. Joku sanoi eilen, että tämä mietintö on kuin eh, joulu kuusi, joka on koristettu kauniilla koristeilla. Tässä, tässä pyydetään kaikkea mahdollista hyvää hyvää eh, ja kaunista, mutta tämä on kokoelma ongelmia, jotka on ratkaistava. Oikein sydämestä kiitokset, hyvä kollega. Näin todella täsmällisesti saimme puheenjohtajan mukaan tämän keskustelun päätökseen. Keskustelu päättyy. Äänestykset alkavat kello 11.30. 10 minuutin kuluttua muistakaa äänestyskortit. Kiitos.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 Colleghe e colleghi. Hyvät kollegat. Colleghe e colleghi, vi invito a prendere posto. Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan paikallenne. Buongiorno a tutti. Hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta. Haluan muistuttaa, että tänään juhlistamme Euroopan ja maailman kuolemanrangaistuksen vastaista päivää. Elämme aikoja, joissa ihmisoikeudet ja arvot ovat muuttumassa suhteellisiksi. Mutta kuoleman rangaistus on ihmisarvon loukkaus, eikä sitä voida sietää missään tilanteessa. Ja tänä vuonna erityisesti ajattelemme lapsia, joiden vanhemmille on annettu kuolemantuomio. Uskon, että valtion toteuttama ku, kuolema ei milloinkaan voi olla aitoa oikeutta. On myöskin tärkeää muistaa se trauma, jota, joka tästä aiheutuu näille lapsille. Nyt Enemmän kuin koskaan parlamenttimme on määrätietoinen ja omistautunut vastustaessaan kuoleman rangaus, rangaistusta. Niin kuin perussopimuksessa sanotaan, me haluamme tehdä kaikkemme, jotta eh, kaikki maailman maat luopuvat kuoleman ranga, rangaistuksesta. Olen varma siitä, että tämä on par, koko parlamentin kanta. Kiitos. Dear colleagues, we now come to the votes for... Hyvät kollegat, nyt siirrytään äänestyksiin, tämän päivän äänestyksiin. Ensimmäisenä kiireellisyyspyyntö, joka tulee liikenne- ja matkailuvaliokunnasta. Haluaako joku puhua tämän pyynnön puolesta? Mm, no. Ilmeisesti ei. Haluaako joku puhua tätä vastaan? Then... Ilmeisesti ei. Joten äänet puolesta, tämän pyynnön puolesta. Vastaan. Onko tyhjään ja hyväksytty, kiitos. We move on to... Siirrytään edustaja Lopez Aguilarin mietintöön Eurojust ja Serbian välinen yhteistyötä koskeva sopimus. Nimenhuuto äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty, kiitos. Next the rep- Seuraavana edustaja Hauetin mietintö, lisätalousarvioesitys numero 4 kautta 2019. yhdestä 11 13 16 tarkistukset puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, kiitos. Ja sitten tarkistus 12, nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty, kiitos. Seuraavana päätöslauselma kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt puheenvuoron saa edustaja Tuppurainen neuvoston nimissä. Honorable Madam. Kunnian arvoisa rouva puhemies, hyvät edustajat, Euroopan parlamentti on juuri hyväksynyt korjauksia neuvos alustavan talousarvioehdotukseen ja korjaavan ehdotukseen suhteessa 2009 budjettiin näen, että kahden instituution kannat eroavat tästä korjaavasta neljä, budjetista numero 4 2019, jota komissio ehdottaa ja neuvoston puheenjohtajan nimissä. Minulle käy, että sovittelukomitea tapaa SEUT-sopimuksen 314.4 artiklan mukaisesti. Kiitos ministeri. Sovittelukomitea kutsutaan koolle. Toinen Hawaitin mietintö nimen huuto. Äänestyksen äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana vastalauset järjestyksen artiklan 112 mukaan tehoaineista nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Toinen vastalauset järjestyksen 112 artiklan mukaan äänestys alkaa minuut äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämäkin. Seuraava vastalause. Mä liittyen niin Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava vastalause Soija. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava vastalause, nimenhuutoäänestys alkaa maissista. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ulkomainen sekaantuminen vaaleihin. Päätöslauselma viideltä poliittiselta ryhmältä. Ensin tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. We can check, no problem. Voimme tarkistaa, ei siinä ongelmaa. Electronic vote. Koneäänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi, nimenhuutoäänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14. Sama kuin äsken, mutta voimme tarkistaa. Tarkistetaan vain koneäänestys. Alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ta- tarkistus kolme nimenhuutoäänestys. Puhuja korjaa 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Ei, emme tarkista joka kerta samat puolesta ja vastaan. Selvä. Tarkistetaan kolmatta kertaa. Kolmas kerta tarkistetaan tämä äänestys alkaa. 14 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. You can see quite well from here. Täältä näkee sen kyllä ihan hyvin. Tarkistus kolme, nimen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Tarkistukset 1 ja 8 puolesta vastaan. Hmm, tyhjä. No nyt minä haluaisin tarkistuttaa, kun äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hylätty. Hylätty niukasti. Tarkistus. Ei vaan kohta kymmenen. Alkuperäisestä tekstistä äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää Sanoisin, että hyväksytty, mutta haluaisin tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. Nyt kohta 21 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 35 alkuperäisessä tekstissä huuta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 11d, nimenhuuta äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hmm. Kovin moni ei osallistunut tähän. Otetaanpa uudestaan. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestetään päätöslauselmasta kokonaisuudessa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Now we move to the MFF. A resolution by four political... Nyt neljän poliittisen ryhmän päätöslauselma. Tarkistus yksi. Who's in favor? Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Amendment two. Who's in favor? Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Amendment 3, who's in favor? Kolme puolesta vastaan, tyhjää. 13 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys päättyy. Neljä alkuperäisessä tekstissä kahdessa osassa nimenhuutoäänestysäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Close. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi alkuperäistä tekstistä nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14 elektronisesti alkaa. Päättyy. Hylätty. Kuusi nimenhuutoäänestyksellä alkaa. Päättyy. Hylätty. 17 alkaa nimenhuutoäänestys. Päättyy. Hylätty. Seitsemän elektronisesti alkaa. Päättyy. Hylätty. Kahdeksan. Elektronisesti alkaa. Päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 elektronisesti alkaa. Päättyy. Hylätty. Kymmenen elektronisesti alkaa. Päättyy. Hylätty. 15 elektronisesti alkaa. Päättyy. Hylätty. 11 elektronisesti alkaa. Päättyy. hylättyy, 18. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 16 alkaa. Päättyy. Hylätty. Ja nyt päätöslauselma kokonaisuudessaan elektronisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Paljon kiitoksia. Ja sitten tummietintöä. Ja, ja ensiksi äänetään ensimmäistä tarkistuksesta nimenhuutoäänestyksellä. Päättyy. Hylätty. Hylätty. Ensimmäinen kappale kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ja nyt äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan teollisuusvaliokunnasta. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Paljon kiitoksia. proceed in a minute with the explanations of votes. Please leave the room. Hetken kuluttua jatketaan äänestysselitysten keräilipyydän poistumaan hiljaisuuden vallitessa. Poistuisitteko täysistuntosallista, ellette halua antaa äänestysselitystä tai kuunnella kollegaa, joka haluaa sellaisen antaa? out of the room if you don't... Poistuisitteko salista, jos ette halua osallistua? Muut haluavat. Okay, so those are still in the room. Would you... Ne, jotka salissa vielä ovat, voisitteko olla hiljaa, että voidaan aloittaa äänestys. Selityks ja tertsiä pyytäisin ensiksi. Ja on paikalla. No, me tunnista häntä. It is concerning the objection pursuant to Tämä koskee säännön 12 mukaisesti geneettisesti muunneltu maissiin. Hän ei ole paikalla. Hatsak on paikalla. Teillä on minuutin puheenvuoro. Kiitos oikein paljon puhemies. Tämä aihe tässä oli vähän epävarma, mutta lopulta päätin äänestää vastaan. En itse henkilökohtaisesti vastusta geenimuunneltuja elintarvikkeita. En myöskään soijapapua, jos pidetään kiinni tiukoista kriteereistä. EU:ssa on melko tiukat kriteerit, jotka koskevat elintarvikkeiden laatua, turvallisuutta, terveyttä. Kaikkien on noudatettava näitä samoja sääntöjä. Se on tärkeää. Ja kun maisia tuodaan kolmansista maista, on tärkeää, että myös tällaiset tuotteet, elintarvikkeet ovat meille turvallisia. Meidän on huolehdittava siitä, että on kunnolliset säännöt. Se on ihan hyvä asia. Mutta en pidä siitä, että esimerkiksi Etelä-Amerikasta voidaan tuoda maissia sellaisilta alueilta, jotka kärsivät esimerkiksi metsäkadosta. Kiitos ja vastalause säännön 212 mukaisesti koskee genetisesti muunneltua soijaa. Ja kollega Aguilar. Rava Aguilar. Gracias, señora presidente. Kiitoksia paljon, puhemies. Minä äänestän kolmea vastalausetta vastaan, jotka liittyvät GMOiden lupamenettelyyn seuraavasta syystä. Nämä eh, systemaattiset vastalauset eivät ne perustu kunnon syihin, ne perustuvat tunne, tunnesyihin. Riskiarvio, EFSAn riskiarvio on analysoinut nämä tuotteet ja todennut, että ne ovat äh, verrattavissa tavanomaisiin tuotteisiin äh, äh, turvallisuuden kannalta, joten näin ei ole syytä vastalauseen. Tämä parlamentti ei voi tukea vastalauseita ilman tieteellistä pohjaa. Eh, Kiitos vielä kerran puhemies. Edellisessä puheenvuorossani puhuin jo geenimuuntelusta elintarvikealalla. Minun mielestäni EU-säännöt ovat hyvät, tiukat ja hyvin toimivat ja perustuvat tieteelliseen tutkimustulokseen ja siksi äänestin vastaan. Mielestäni on kuitenkin tärkeää miettiä sitä, miten näitä tuotteita viljellään jossain kolmansissa maissa, Brasiliassa esimerkiksi, jos ajatellaan konkreettista esimerkkiä. Siellä halutaan viljellä tällaisia tuotteita jatkuvasti lisää. Ja sen takia viljelijöiden on hakattava sieltä sademetsää. Me kritisoimme EU:ssa tätä toimintaa. Ja siksi olisi hyvä, jos voitaisiin säädellä järkevästi GMOita ja samalla myös huolehtia kestävästä metsätaloudesta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja sitten ulkomaiden vaaleihin puuttuminen ensiksi kollega Strugariu. Is she there. Yes. Thank you. I will continue in Romanian. Numărul cazurilor de dezinformare atribuite... On venäläisten hakkereiden disinformaatio, sen määrä on kaksinkertaistunut tänä vuonna verrattuna vuoteen 2018. Kremlin virheellisen tiedon tehdas on kohdistanut toimiaan tarkkaan tänne ajan. Esimerkiksi Ramelan journalisti löysi, että yhdellä uutiskanavalla oli viisi kloonattua Facebook-sivua. Ja Facebookin valettilijamäärää on miljoonia. Ja Moskova käyttää miljardi vuosittain disinformaation ja propagandaan, ja meidän täytyy tehdä enemmän. Ja kysy, pyydän uutta ulkoisten korkeata edustajaa tekemään Stratcom, Stratcomista pysyvään organisaation ja täytyy kouluttaa yleisöä ja taistella disinformaatiota vastaan. Sitten Mel Barde. Paldies, priekšsēdētāji. Kā Latvijas pārstāvis, es nešaubu. Niin, tulen Latviasta ja tietenkin äänestin tämän päätöslauselman esityksen puolesta, koska kaikki eurooppalaiset ja kaikki jäsenmaat, jotka ovat EUn ulkorajoilla, joutuvat kohtaamaan disinformaatiota ja, ja ulkomaista sekaantumista vaaleihin ja, ja ja yrit, äh, yrit, Venäjä yrittää luoda Eh, yhtenäisen kulttuurivyöhykkeen lähelle rajojaan. Ja meidän täytyy luoda agenda tämän sekaantumisen vastaiseen taisteluun. Me tarvitsemme eh, holistisen lähestymistavan ja meidän täytyy toimia ennaltaehkäisevästi niiden elementtien puolesta, jotka tukevat demokratiaa ja tarvitsemme kansal, vahvan kansallisen median, ja joka, on, joka saa valtion rahoitusta. Tarvitsemme myöskin eh, vahvan sosiaalisen median, samoin paikallisen aluemedian. On tärkeää myöskin ajatella muita luotettavia tiedonlähteitä. Ylititte puheaikanne ja puheenvuoron täytyy päättyä. Burtiski parallel mūsu sesijai. Eh, niin, meidän eh, me Norjan talossa on se tapahtuma, joka... En pyytä, että nyt aloitatte uudelleen. Yksi lause ja sitten loppu. Niin, tämän täys, täysistunnon kanssa Euroopan talossa, jossa on esillä ensiklopedioita kaikkialta, Euroopasta. Meidän täytyy tarkastella, minkälaisia ensyklopediat ovat, jotka säilytämme demokratian Euroopassa. To speak is Mr. Wallace. Wallace. Kiitos, mä myös äänestin tätä vastaan, koska tämä farsi, siinä oli teksti, että Pohjois-Korea, Venezuela, Venäjä, Kiina ja Iran levittävät disinformaatiota, joka auttaisi EU-vastustusta ja ihmisiä populisteja, mutta konkreettista yleensä näiden väitteiden puolesta on nolla. Komissio kesäkuun raportti eksplisesti myöntää tämän ja tämä päätöslausuma sinänsä on Naton vaaleihin puuttumisen osa ja väärää tietoa sinänsä. Nato ja Yhdysvallat ovat tässä toiminnassa maailman sodan jälkeen. He ovat pyrkineet äh, kumoamaan yli 50 ulkomaista hallitusta. Useimmat ovat demokraattisesti valittuja avannaisesti puuttuneet vaaleihin yli 30 maassa ja pyrittäneet murhata yli 50 ulkomaista johtajaa ja pommittamaan usein meidän avulla ihmisen 30 maassa mitä EU ja Yhdysvaltojen, Pohjois-Korean, Venezuelan, kriminoimaan sanktioissa. Ne ovat tällaista terrorismia ja se haittaa näitä ihmisiä hyvin usein. Ja poliittinen kanta, kanta muuttuu sitten sanktioiden seurauksena. Se on pahinta puuttumista. Ja seuraavaksi Mariani. Merci Madame la Présidente. J'ai aussi voté contre cette, euh, euh ce texte parce qu'en réalité, comme ça a été dit par le précédent orateur, il n'y a aucune preuve, il y a des insinuations. Euh, euh, Merkistä saa kylmäsodan henkeä ja kaikki ää, äh, nämä uhrit ovat tämän vallitsevan mielipiteen vastaiseen ja vastustavat tätä ikuista EUn ylistämistä. Äänestin tätä päätöslomaa vastaan, koska nähtiin myöskin se selvästi, että tämä oli kohdistettu paria maata vastaan. Täytyy todeta, että Ranskassa Hämeenmässä äh, ei olla voidettu todeta väärää informaatiota aina väärä informaatio, heitä massiivisesti Ranskassa satoi viime vuosina. Minä muistan, se koskee syrjää ja se oli väärää tietoa, jota valtion tiedotusvälineet esittelivät. Siellä oli väärä tietoja Alepista tai Alepon tilanne sellainen tai tällainen. Ja saimme muutama kuukautta myöhemmin saatiin selville, että tämä oli täysin keksittyä. Joten mitä väärin uutisiin tulee, eipä meillä valeuutista paljon muuta, läks, muuta läksytettävää. Merci. Le The next speaker is... Seuraava puhuja on Alistair Hook. Integrity of our elections is critical. Arvoisa varapuhemies, Yhdysvaltain hallitus, Yhdistyneen kuningaskunnan on todennut, että meillä ei ole ollut ulkomaista puuttamista ja, ja yhdistyneessä kuningaskunnassa puoluerahoituksessa on valtavia aukkoja ja puolueita rahoittavat siis pankit ja yritykset, ei vain brittiläiset yritykset, vaan myöskin ulkomaiset, eikä mitään, ole mitään mahdollisuutta varmistua siitä, tuleeko rahoitus ulkomailta tai ulkomaan hallitukselta ja vain pi- pieni kourallinen ihmisiä omistaa tiedotusvälineet, jotka eivät ole, eh, ole edes peräisin yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tämä on asia, jossa EU on toimittava yhtenäisenä. seuraavaksi. Some terrible events this week. Järkyttäviä tapahtumia Euroopassa ja rajojemme ulkopuolella muistuttavat siitä, että suuria muutoksia on tapahtunut siinä, minkälaisia näkökantoja voidaan pitää normaalina aivan uskomattomia asioita ajatellaan ja törkeitä asioita sanojaan. Vihan ja tuhon puhetta tulee EU-sta, oligarkkieliitiltämme EU-ssa, mutta ilmeisesti myös ulkomailta. Meillä pitää olla tiukat mahdollisuudet säännellä sisäisesti vaalirahoitusta, mutta myös juuri syihin epätasa-arvon kasvuun on puututtava siihen, että tiukassa raassa maailmassamme – hyvinvointi keskittyy muutamalle. Meidän pitää myös voida puuttua siihen, miten ulkomailta vaikutetaan. Minä äänestin puolesta, koska EU on rakentunut ystävyyden varoin. Meidän pitää Euroopan kansojen päihin saada uudestaan se, että puhutaan rauhasta, yhtenäisyydestä ja moninaisuudesta. Tämä ääni on saatava kuuluvin kaikkialla, kun sisaret ja veljet puhuvat mantereellamme, mutta jotta tämä ääni kuuluisi, meidän pitää saada hiljennettyä muut äänet. Ja seuraavaksi Moraes. Kiitos puheenjohtaja. Haluan esittää sen täsmällisen näkökohdan, että meidän ei pitäisi suhtautua välinpitämättömästi ulkomaiden sekaantumisen vaaleihin. Me erityisesti me eri tästä tutkimusvaliokuntaa, ja tänään se hävisi pienellä ääne enemmistöllä. Tämä on pahoiteltava. Ihmiset puhuvat näytöstä ja kovasta näytöstä, ja se on sitä, minkä hankimisen me pyrimme niin, että meidän työmme perustuu faktoihin ja että suojelemme vaaleja ja kansalaisten demokraattista tahtoa jäsenvaltioissa ja rajatylittävissä vaaleissa. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ottaen huomioon, kuinka suuri disinformaatiovirta on ja kuinka paljon tätä tapahtuu jäsenmaissa. Vaikka meillä ei tätä erityisvaliokuntaa olekaan, pidetään huolta siitä, että parlamentti, kansalaisvapauksien valiokunta ja komissaarimme, joka on aloittanut työskennellä tämän asian parissa, jatkavat työtä ja että emme käy välinpitämättömäksi tai lopeta valiomme suojelua. Paljon kiitoksia viimeiset kaksi puhujaa. En oikein kuullut Voisiko voi vähän lujempaa, voisiko tekniikot rukata volyymiä vähän korkeammalle? Ja sitten ala. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä äänestin tämän päätöslauseman puolesta. Haluaisin esittää erään asian kollegoille. Kun puhumme sanasta ulkomainen, pitää pitää huoli siitä, että me emme kohdista eh, tätä toisi, eh, toisiin henkilöihin tätä, vaan, vaan nimenomaan valtioihin ja valtiatoimiin toimijoihin. Meillä, meillä, minäkin olen, minä olen ulkomaalainen omassa maassani ja me olemme kaikki ulkomaalaisia toisillemme. Joskus tämä eh, halventava termi ulkomainen eh, haittaa Eh, Skotlannin parlamentissa pyritä, pyritään jään, ä, eh, laajentamaan äänioikeutta kaikkiin, jotka asuvat Skotlantiin, niin laajentaaksemme demokraattisia arvojamme niin, että ihmiset voivat äänestää, ovatko he sitten ulkomaalaisia tai eivät. Thank you. Next. Paljon kiitoksia. Rava Shodrova. Kiitos kollegat. Minun mielestäni tämä keskustelu ja tämä päätöslauselma, joka puuttuu disinformaatioon ja vaaleihin puuttumiseen, on mielestäni hyvin tärkeää. Siksi tuin tätä. Tärkeää on myös se, mitä Euroopan komissio sanoo. Puhutaan siitä, että huolehdittaisiin siirtynyt Stratcom-ryhmälle, joka taistelee disinformaatiota vastaan Euroopassa ja se on hyvin tärkeä Kiitos. Ja kiitos. Kollega Fox. I voted against this motion. Minä äänestin tätä ehdotusta vastaan. Mitä siellä sanotaankaan? äänestäjille. Heillä sanotaan, että teille, te, teitä on huiputettu, ette tietänyt, tiennyt mitä puolesta äänestätte. Et disinformaatiosta ja valeuutisista on kuultu aivan liikaa, olemme kuulleet herjaavia väitteitä. Brexit-äänestäjät eivät äänestäneet, koska jo venäläiset olivat Facebookissa, vaan koska he halusivat ja puuttuminen EU, eurooppalaisiin vaaleihin on ongelma. EU puuttuu kansallisvaltioiden vaaleihin, ne puuttuu, puuttuu kun siellä on kansanäänestyksiä. Irlanti, Ranska, Tanska sanoivat, että väärin meni, äänestetään uudestaan, kunnes saatte tämän läpi. Ja tämä ehdotus antaa EUlle mahdollisuuden lähet, päättää siitä, mitä me teemme ja mitä luemme. Thank you. Next to speak is our colleague Stan- Seuraavaksi Zdanoka. Thanks, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Äänestin tätä päätöslausumaa vastaan. Meidän täytyy vahvistaa demokraattisia prosesseja, mutta ei näillä keinoin. Esimerkiksi tämä on e Stratcomin tekeminen pysyväksi rakentajaksi vaatii paljon rahoitusta. Tässä päätöslauselmassa löytyy rahoitusta, että informaation määrä olisi kaksinkertaistunut edestä vuodesta, mutta syy johtuu siitä, että Stratcomin budjetti on kaksinkertaistunut eikä toisinpäin. Kysyntä luo tarjontaa. Minä saan Stratcomin viestejä ja siellä on satoja feikkipaljastuksia. Esimerkiksi Venäjän TVssä oli torina, että olisi äh, moraalitonta äh, käsitellä elämällä halasten edessä. Mutta tämä oli ihan aito tanskalainen tapaus. Kaikki kritiikki sitä voidaan pitää disinformaation. Haluammeko me käyttää miljoonia euroja tätä varten? Hyvät naiset ja herrat, minä tuin tätä päätöslauselmaa Viime vuosina olemme nähneet tapauksia tällaisesta esimerkkejä tästä sekaantumisesta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kyse ei ole aina ollut henkilöistä. Meillä on nähty sitä mm, sekaantumista, joka on pyrkinyt eh, muuttamaan mm, niiden ihmisten mielipiteitä, jotka ovat pyrkineet ottamaan uh, kohtalonsa omaan käsiinsä. Tämä on nähty Unkarissa ja Puolassa ja, ja vihreät ja muut. Eh, esimerkiksi Helsinki komitean toiminta ja tämä vaikuttaa Bulgarian kansalaisiin ja vastustan tätä. Kalka Poltsak. Eh, Kiitos puhemies minä tuin tätä päätöslauselmaa, vaikka jotkut seikat siellä olivat vähän kyseenalaisia tekstissä, mutta yksi asia on ihan selvä. Ja se on se, että tässä varmasti on kolmansista maista toiveita vaikuttaa Eurooppa-vaaleihin tai kansallisiin vaaleihin. sekä Aron työ on mielestäni todella arvokasta. Hän on toimittaja, joka on hyvin selkeästi osoittanut tällaisen trollitehtaan Pietarista, joten ei tarvitse epäillä, etteikö tällaista ole. Ja katsotaan vielä, mitä Yhdysvalloissa tehdään. Yhdysvaltalaiset haluavat tietää, minkälaista sekaantumista on saattanut olla. meidän pitäisi tietää tarkkaan, mitä tässä tapahtuu. Kiitos. Kiitos. Ja tämän kierroksen viimeinen puhuja tällä kierroksella on Austravicius. Thank you indeed. Kiitos puheenjohtaja. Minua ällistytti ja varmaan monia muitakin, että pääsemme selville parlamentin feikkisivuista EP e tänään. EUn Stratcom ryhmän mukaan, joka palsi tämän sivuston se on lähinnä rassatoneen uudelleen julkaisemaa tavara uudelleen kiertona ja se selkeä näyttö niille, jotka eivät vielä näe, kuinka paljon propagandaa on ympärillä. Meidän täytyy lisätä kansalaisten kykyä erottaa faktoja valheista ja meidän täytyy sellaisia toimien mahdollisuuksia, kuten Istratcom työtehtävä, joka paljastaa ulkomaista vir- valheellista tietoa ja disinformaatiota. Meillä täytyy olla myös tietoisvälineiden lukuohjelma ja mahdollistaa myös kansalaisorganisaation toimintaa. Ja tässä päätöslausumassa me ihan oikein vaadimme suurempaa eurooppalaista ja ulkomaista huomiota tähän mukaan lukien lisärahoitus tukea tehtäville. Ja unionin, pyydän unionin seuraavaa ulkoisen korkeita edustajaa tekemään tästä valeinformaation vastustamisesta prioriteetin. Kiitos. Ja seuraavat äänestysselitykset koskevat monivuotista rahoituskehystä ja aloitamme kollega Strugariusta. Resolution because we äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska meidän täytyy lähettää neuvostolle vahva viesti Ja, ja tä, vaikka tätä tuettiin vahvasti, me täällä, tässä ei mainita tätä oikeudet ja arvot instrumenttia kansalaisyhteiskunta puuttuvat päätöslauselmasta. Tämä parlamentti on aina ollut kansalaisyhteiskunnan vahva tukija he tarvitsevat nyt kunnon välineen, joka mahdollistaa heidän agendansa toteuttamista. Ei voida hyväksyä sitä, että ei mainita tätä osa-aluetta ja vaadita sille lisää tukea e, e, ensi viikon keskustelujen edellä, kun Unkarissa ja Puolassa ja Bulgariassa, jopa maassani Romaniassa kansalaisyhteiskunta kutistuu. Kiitos. Kollega Lenars. Ja, dank wel, voorzitter. Kiitos paljon, puhemies. Puhemies, tällä viikolla yllätyimme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta 300 miljardia euroa jää käyttämättä, kun ajatellaan kaksi kertaa vuosibudjettia. Ajatellaan, miten kollegat täällä katsovat tulevia rahoituskehyksiä. Halutaan korottaa sitä. Brexitillä on varmasti vaikutuksia – mutta TDAssa katsotaan ensin sitä, miten menoja käytetään, koska varoja ei käytetä. Miten voitaisiin selvitä ilman näitä varoja. Uusi toimivalta ei se tarkoita sitä, että tarvitaan lisää varoja välttämättä. Ei kyse ole siitä, että jokainen voi omia toiveitaan toteuttaa. Meidän pitää ymmärtää, että jokainen euro voidaan käyttää vain kertaalleen. Ne pitää käyttää tarkkaan olekaan, ei minkäänlaisia poliittisia lahjoja, joita kansalaiset joutuvat maksamaan. Kunnollinen taloudenhoito on tarpeen. Siksi äänestimme tätä vastaan CDAna. Kiitos. Kiitos. Leszek Miller. pani przewodnicząca! ja poparłem stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu. haluan podkreślić dwie kwestie. po pierwsze minä tuin tätä päätöslauselmaa mutta pari seikkaa. ensinnäkin brexit kysymys on vielä avoin. siksi euroopan komissiolla pitäisi olla varasuunnitelma jos päädytään sopimuksettomaan brexittiin eikä yhdistynyt kuningaskunta enää maksa ensi vuonna. Me tarvitsemme varmuutta edunsaajille kaikissa jäsenvaltioissa, myös omalla alueellani Puolassa. Tämän alueen äänestäjät antoivat minulle mandaatin puhua täällä heidän etujensa puolesta. Ja sitten toinen seikka, EUn omat varat. Olen vakuuttunut siitä, että maksualennukset eivät ole enää mahdollisia. Me tarvitsemme uusia toimia, uusia ratkaisuja ja uusia verolähteitä, kuten suurten digiyritysten verotukset, koska nämä suuryritykset eivät maksa riittävästi veroja. Ainoastaan siksi, että toimipaikka on omien, varojen ulko, omien valtioiden ulkopuolella. Kiitos. Kiitos.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 Tämä päätöslauselma, joka koskee monivuotisrahoituskehistä, jo edelliset puhuvat ovat sanoneet, ja herra Lenars oli myöskin esitti tiettyjä epäilyksiä. Me, me haluaisimme viestin neuvostolle, että täytyisi aikaan saada talousarvio, joka on vakaa, täytyy rahoittaa horisontin ja eh, Erasmuksen kaltaisia tärkeitä ohjelmia ja yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tämä on tärkeää, koska olemme siirtymävaiheessa. Me tarvitsemme siis realistisen talousarvion. Komissio ehdotti 1,11. Mielestäni täytyy aikaan saada kompromissi. Vrtsjanova. Kiitos. Sitten päätöslauselma vastaa koskien monivuotista rahoituskehystä. Tässä puhutaan vakaudesta, taistelusta, ilmastonmuutosta vastaan, mutta tuon taustalla on klassinen sosiaalinen suunnitelma – Kaiken lisäksi tässä päätöslausemassa halutaan esimerkiksi yritysveroja, digitaalisia palveluveroja, rahoitustransaktioveroja ja arvonlisäveron säätely. Ymmärrän tämän huomion sosialistien joukossa, mutta olen ällistynyt, että monet jäsenet, jotka pitävät itseään keskusta oikeistolaisena, heidän mielipiteessä tässä hämmästyttää. Tässä pahimmilta halutaan, että verot kasvavat. Thank you. And the next speak is the colleague. Ja seuraavaksi Jambaski. Благодаря Kiitos puhemies. Minä tuin tätä päätöslauselmaa, joka on osa parlamentin strategiaa pyrkiä vaikuttamaan ottamaan neuvotteluissa tulevista rahoituskehyksistä. Päätöslausemassa on monia kantoja, joita olemme tukeneet. Tämä on hyvin tärkeä asia, kuten hätätilanteiden järjestelmä. Tässä puhutaan siitä, miten edunsaajien osalta voidaan huolehtia siitä, että nykypuitteita voidaan jatkaa, jos sopua ei ole saatu aikaan. Herra Wallisin piti olla seuraava puhuja, mutta hän ei ole täällä enää häntä enää, joten siirrymme seuraavaan aiheeseen. Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, ja nyt annan puheenvuoron Palmerille. Kiitos. Lainaan työntekijät eh, oikealla, vasemmalla ja joka paikalla eh, he saavat potkuja ja eh, me menemme lakkoon. Tämä oli minun vaalipiirini työntekijät, jotka menevät lakkoon GMP ammattiliiton mukaan lakkoon. Tämä firma, joka aikaisemmin oli alue, perheyritys, on siirtynyt pois tästä ajatuksesta ja työntekijät vastustavat uudenlaisia työ, työjärjestelyjä työntekijät työskentelevät äh, enemmän viikonloppuisin ja viettävät vähemmän aikaa perheensä kanssa. Ja tämä ammattiliitto äh, saa minun täyden tukeni. Next speak is a colleague. Kiitos. Shodrava. Kiitos puhemies. Myös tässä tapauksessa halusin selittää, miksi tuin tätä mietintöä. Tässä mietinnössä on nimittäin tärkeitä ehdotuksia, jotka ansaitsevat tukea EUn tasolla. EUn tasolla juuri on toimittava näissä kysymyksissä ja jäsenvaltioita pitäisi painosta, ettei synny eri nopeuksia jäsenvaltioiden kesken, esimerkiksi työllistämistoimet nuorille – Tällainen ajatus on jo eu tasolla ja jäsenvaltioiden pitäisi tehdä enemmän nuorten eteen. Meillä on Erasmus-ohjelma, solidaarisuusjoukot ja niin edelleen. On tärkeää, että jäsenvaltiot toimivat aktiivisesti. Myös koulutuskysymys, vastavuoroinen pätevyyksien tunnustaminen – Ja sitten puhutaan vielä työttömyysturvasta EUn tasolla. Se on mielestäni liikaa, mutta monia toimia voidaan Kiitos. Ja nyt Rova Fox. Äänestin tyhjää, koska tässä on su, ihan suurta tunnetta, että työttömyyteen tartutaan. Tässä on kuitenkin iso mutta. EU haluaa kertoa meille, että työntekijöiden oikeukset ja oikeudet ei ole takajia, mutta se on valeuutisia historiallisesti miljoonat tavalliset ihmiset ovat käyneet pomoja vastaan ja hallituksia vastaan, että vähennän tämän pidän näitä taisteluita paternalistisena oikeuksien tarjoamisen, joka olisi vain leivänmurros ja byrokratia siihen päälle. Ja tässä, kuinka pitkään tämä retoriikka oikeuksista jatkuu Kreikassa, Italiassa niin monissa euroalueen maissa, joita on rankaissut säästöpolitiikalle köyhyyden ja työttömyyden ka- muodossa on kansallisvaltiota nöyritetty, kun sanottu, että he eivät voi päätää mistä talouspolitiikasta äänestin tyhjää, että koska on sama äh, sen suhteen, että työntekijöiden oikeuksia pitäisi puolustaa, mutta luota siitä, että TTT vetoaa kanssa eurooppalaisia, jotka tukevat työntekijöiden oikeuksia, että eivät äh, äh, luota Brysselin byrokraatteihin. Ja viimeisellä puhujana tällä viikolla on John Buski. Kiitos puhemies, kollegat. Mietinnössä keskitytään siihen, että kannustetaan jäsenvaltioita tasapainottelemaan paremmin sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden välillä, jotta voidaan edistää digiosaamista erityisesti pk-yrityksessä. Samassa asiakirjassa kehotetaan siihen, että painostettaisiin jäsenvaltioita enemmän siirtolaisten osalta. Olemme keskustelleet aikaisemmin kahdesta mietinnöstä. Ja jälleen tässä otetaan siirtolaiskysymyksiä tällaisiin teksteihin, jotka eivät siksi voi saada minun tukea, niin tässä ei riittävästi oteta huomioon lähipäätösperiaatetta, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden hoitaa omia asioitaan kansallisella tasolla. Siksi Äänestin tyhjää. Kiitoksia. Eilisen eh, istunnon eh, pöytäkirja eh, toivotetaan ja jos ja, ja mm, toimitaan päätöslauselmat eteenpäin niille, joille ne on suunnattu Euroopan parlamentin. Täysistunto keskeytetään. Toivon teille kaikille hyvää loppuviikkoa.